Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf die... Hyvät naiset ja herrat, nyt jatkan eilen keskeytettyä kokoustamme. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi valvo- talousarvion valvontavaliokuntaan. Ja tänään meillä on esityslistalla aamupäivällä kuulemistilaisuus, jossa käytetään Euroopan unionin talous jossa käsitellään Euroopan unionin talousarviosta myönnettävää rahoitustukea ja sen täytäntöönpanoa Kreikassa. Haluamme, että verorahoja, julkisia varoja käytetään tehokkaasti. Monet kansalaiset katsovat huolestuneina kehitystä joissakin Euroopan unionin osissa. Irlanti, Portugali, Espanja ja Kreikka ovat saaneet avustusta, rahoitustukea ja Kreikalle on perustettu Kreikka-työryhmä, joka on antanut myös teknistä tukea avun käytölle. Ja tänään haluamme asiantuntijoiden kanssa keskustella siitä, miten tämä työryhmä on voinut auttaa Kreikassa ja miten Kreikan hallitus on käyttänyt tätä tukea hyväkseen, missä on syntynyt kenties ongelmia ja mitä voidaan ottaa opiksi tulevaisuutta silmällä pitäen. Eli mikä on tie eteenpäin. Tämä on sen mukaista siis sen mukaista, mikä on valiokuntamme päät, yksi päätehtävistä työjärjestyksen seitsemän liitteen mukaan. Olen tyytyväinen, että olemme saaneet kutsuttua asiantuntijoita tänne joukkoomme. Ensinnäkin toivotan tervetulleeksi Horst Reichenbachin. Hän on Euroopan komission Kreikka-työryhmän johtaja. Tervetuloa, herra Reichenbach. Mukava, että tulitte paikalle. Sitten toivotan tervetulleeksi Stefanos Manosin, Kreikan entisen kansantaloudesta vastaavan ministerin. Tervetuloa lämpimästi, herra Manos. Ja myöhemmin Kuulemme Normunds Poppensia, varapääjohtaja komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastosta, samoin herra Stub Jörgenseniä, työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastosta ja herra Knappenia, pääjohtaja Euroopan investointipankista, sekä Guntram Wolfia, joka on virka tekevä johtaja Brygel ajatushautomosta. Näin saamme hieman näkökulmaa ulkopuolelta keskusteluihimme. Nyt, hyvät naiset ja herrat, ennen kuin annan puheenvuoron kollegallemme esittelijä Katsimar Kaakisille, heittäisin ilmaan seuraavan kysymyksen. Euroopan parlamentti hyvin ajoissa esitti kysymyksen EUn varojen käytöstä. Itse laadin tätä koskevan mietinnön ja kävi ilmi, että esimerkiksi rakennerahastoja ei käytetä oikealla tavalla monissa jäsenvaltioissa. Eli varoja pyydetään, anotaan, mutta niitä ei kuitenkaan käytetä. Tämä on tärkeä kysymys, josta täytyy keskustella. Ja kun katsoo perinnäisiä syitä, niin huomaa, että niitä on useita. Kyseessä eivät ole ainoastaan yhteisrahoitusvarat, vaan Tärkeää on katsoa päätöksentekorakenteita ja muita asioita, joten on tärkeää katsoa todella syitä, miksi esimerkiksi Kreikka on ollut heikko käyttämään EU-varoja, vaikka olemme kuulleet esimerkiksi pk-yrityksistä, jotka voisivat viedä toimia, mutta eivät kuitenkaan pysty saamaan lainoja. Eli tässä on kyse käytännön avusta. Maksaako vai eikö maksaa, se on usein keskustelussa esillä. En kuitenkaan usko, että se on oikea kysymys Euroopalle, vaan oikea kysymys kuuluu, miten koko Eurooppa pääsee kestävälle pohjalle, miten rakenteista saadaan kes- kestäviä, miten pelastusohjelmat ja vakautusohjelmat todella tukevat reaalitaloutta tässä toimivilla hallintoelimillä ja toimielimillä on tärkeä rooli. Ja tämä liittyy julkisiin tuloihin, julkisen talouden tuloihin. Ja se liittyy taas EU talousarvioon. Muutenhan me emme valiokuntana vastaisikaan näistä kysymyksistä. Nyt otan siis kaikki osallistujat tervetulleiksi ja pyydän heti esittelijää esittämään alkukommenttinsa. Sitten huomauttaisin, että eilen salista löytyi iPad kokouksen jälkeen, eli jos joku jäsenistä on sellaisen tänne unohtanut, niin pyydän kääntymään sihteeristön puoleen. Ja jotta voimme todella keskittyä töihimme, tänne huoneeseen ei jaeta kahvia, vaan sitä voi hakea tuolta salin ulkopuolelta. Tässä oma alustukseni ja nyt viittaisin vielä siihen, että tämä kokous välitetään myös internetin kautta. Ja nyt annan esittelijälle puheenvuoron Jorgo Katsimarkakis. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia herra Reichenbach, että olette täällä läsnä. Kokousta ajateltiin niin, että Pari kuukautta sitten sitä lykättiin erinäisistä syistä, että todellakin hauska nähdä teidät täällä ja olen iloinen totta kai, että Stefanos Manoskin on täällä meidän joukossamme. No niin, nyt meillä on kysymys. Eli nyt kysymme, ja kuten tässä äsken hyvin kuultiinkin, Käytetäänkö Euroopan veromaksajien varoja niin, että saadaan jotain tuottakin investoinnille ja työryhmän tehtävänä täyttyisi? Eikö tämä muka toimi? Ai. Jos ajattelette, mikä oli tehtävän anto työryhmälle, niin siinä sanotaan, että se on voimavara, joka on Kreikan viranomaisten käytössä, kun he pyrkivät luomaan uuden aikaisen ja vauraan Kreikan, jossa on taloudellisia mahdollisuus sosiaalista oikeudenmukaisuutta niin, että siellä on tehokas hallinto ja julkisen palvelun eetos. Tykkää tästä herra Reichenbach. Muistaakseni aloitimme 2011 kesällä aika hyvässä ilmapiirissä. Tämä on teidän työryhmän olemisen oikeutus. Jos sitten katsotaan tosielämää, Uh, Komission näkemys on, että tämän ryhmän tarkoituksena on yksilöidä ja yhteensovittaa teknistä apua Kreikan tarpeiden mukaan niin, että voidaan EUn ja IMFn mukautusohjelman ehdot täyttää yhdessä Kreikan kanssa niin, että muut jäsenvaltiot myös siihen osallistuvat. Ja sitten mietitään tavoitteita työtehtävänannon pohjalta, eli vauras Kreikka, niin vuosi toisensa perään työttömyys vain kasvaa. Tämän vuoden huhtikuun lukujen mukaan 27,2 prosenttia työvoimasta on työttömänä. Ykkös siellä Suomessa valitettavasti kuitenkin yhdessä Espanjan kanssa. Toiseksi ottaisin esille myös maahanmuuton ja sitten nuorisotyöttömyys. Yli puolet, yli 62 prosenttia nuorista on työttöminä ja se on vain nousuun suunnassa. Ei tässä oikein ole toivoa näkyvissä. Ja kun nuorilta viedään tulevaisuus, niin koko maalta viedään tulevaisuus. Sanoisin, mitä puhemies Schulzkin totesi ihan hiljattain neuvoston kokouksessa, kun hän puhui neuvostolle, että meidän vihdoinkin täytyy tunnustaa, että nuoret ovat yhtä olennaisia kuin pankitkin järjestelmän kannalta. Mielestäni hän esitti mielestäni hyvin parlamentin näkemyksen. Komission jäsen Andor, joka on vastuussa unionin sosiaalipolitiikasta, hiljattain totesi hänkin viime viikolla, että tässä tarvitaan myös suuria aloitteita virkavaltaisuuden poistamiseksi. Tästä voidaan keskustella myöhemminkin. Kreikan työryhmäkin pitäisi tätä miettiä. Ja siksi tässä ei saada välttämättä tuottoa riittävästi varoille, joita työryhmän kauttakin on annettu. Siksi tämä on niin valtava maahanmuuttoakin. Nimenomaan pätevää väkeä lähtee Kreikasta, vaikka työryhmä haluaa kuitenkin työllisyyttä tukea oppisopimuksen ja ammattikoulutuksen avulla, kuten itsekin totesitte. Minun kyllä täytyy nyt todeta, että kreikkalaisten maastamuutto, Saksa muuten herra Toirer, maahan, jonka me parhaiten tunnemme, niin se on kasvanut 43 prosenttia 2012 suhteessa 2011. Nämä ovat viimeisimmät käytettävissä olevat luvut. Muistelen aikoja, kun isäni lähti Kreikasta 96, ja nyt ollaan samassa tilanteessa. Ja sitten pk-yritykset, jotka ovat erittäin tärkeä tekijä kasvun luomisessa, myös EU-varojen käytössä. Kuitenkin pieni osuus PK-yrityksistä ovat saaneet ylipäätään apua työryhmän työstä. Se, mikä kyllä on näkyvä, on se, että useimmat PK-yritykset eivät ole päässeet käsiksi tähän rahaan. Se on iso ongelma. Meidän täytyy siitä tänään puhua myös. Sitten suunnitelmia, että voidaan koordinoida ohjelmointia, jakaa kokemuksia samoista tilanteista. Mutta nyt kun ei ole työpaikkoja, se nyt tässä on kantona kaskessa. Sitten sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, sekin oli tehtävänä osan yhtenä tavoitteena. Kolme miljoonaa kreikkalaista on nyt köyhyyden kynnyksellä kolme miljoonaa kreikkalaista. Se on paljon minun mielestäni. Puoli miljoonaa lasta myös yrittää jotenkin selviytyä, kun perheet eivät pysty tarjoamaan edes perushyödykkeitä. Eli kaksi vuotta sen jälkeen, kun te aloititte Reichenbach, herra, Kreikassa herra Reichenbach, niin nyt Kreikka on joutunut kriisiin. En tässä kritisoi teitä, vaan täytyy miettiä, miten tästä päästään eteenpäin, missä on esteitä miten päästäisiin eroon näistä kammottavista luvuista. Emme voi olla tyytyväisiä vain sitä syystä, että joidenkin muiden jäsenvaltioiden kollegat, ranskalaiset, alankomalaiset kollegat ovat myös vieneet tietoa sinne kreikkalaisille hallintovirkamiehille. Mutta nämä luvut, kun tässä nyt osoittavat, että ei se riitä. Lisäksi terveydenhuollossa on iso ongelma. Senkin te olette ottaneet mukaan tuhannet potilaat eivät pysty ostamaan lääkkeitä, eikä voida tarjota myöskään välttämättä hoitoa kaikille sen paremmin kuin lääkkeitäkään. Sitten kaikkien kammottavin luku. Itsemurhan luvut ovat ennätyskorkealla. Viralliset luvut Kreikassa ovat puhuneet jopa yhdessä vuodessa kaksinkertaistumisesta joka päivä. Eli yksi itsemurha per päivä – se on tavallaan normaali, vaikka se on kiva, mutta nyt jopa kaksi itsemurhaa per päivä. Tämä kaksinkertaistuminen on kaikkein korkeinta maailman viime kolmen vuoden aikana. Maailman ennätys siis. Ei mene tässä nyt itse veronkieltokysymyksiin. Ja tämä liittyy paljon siihen, miksi köyhät kärsivät enemmän kuin rikkaat veronkierto on ongelma, ja siihen kyllä toki puututaan, mutta siitä ei tänään keskustella, koska me haluamme nimenomaan rahoitussavon täytäntöpanosta puhua, mutta ottaisin kuitenkin esille tämänkin. Et kun ajatellaan, mitä vaurautta on syntynyt Kreikassa, ihan ajatellen kansantuloakin, se liittyy myös verotuloihin, varsinkin ajatellen, että köyhät ja keskiluokat maksaneet, ei niinkään rikkaat. Veronkierto on ongelma ja tiedän, että työryhmä pyrkii auttamaan, mutta vaikuttaa edelleen aika vaikealta kysymykseltä. Minä ottaisin esille yhden erittäin tärkeän kysymyksen, vielä tärkeämmän kuin veronkierron, joka liittyy myös rahoitusavun täytäntöönpanoon, nimittäin Kreikan hallintouudistus ja miten me käytämme – Kreikan muutoksen mekanismia, jotta saadaan rahaa talouteen ja hankkeisiin. Yksi suurimpia ongelmia Kreikassa on, että kaikki menee pääkaupungin kautta, Ateenan kautta. Kaikki päätökset siis. Euroopasta meillä on paljon erilaisia roolimalleja, esimerkiksi Espanjasta. Siellä on järjestelmä muutettu. No, Saksaa, kun se nyt on liittovaltio, niin alueilla osavaltioilla on myös oma suora vastuunsa. Kreikassa oli kalikraattis uudistus toki ja pyrkimyksiä myös auttaa käyttämään paremmin varoja alueilla, niin että alueet ovat mukana ja hallintoalueilla olisi paremmin mukana. Mutta nyt on huomattu, että tässä suositaan kaupunkeja, kun sen sijaan syrjäalueet on unohdettu. Herra Reichenbachin kanssa me tapasimmekin 2011 12 puhuja korjaa täällä Brysselissä. Kaikki maaherrat tulivat tänne myös Kreikasta. Me pyrimme vähän avaamaan kanavia työryhmän ja alueiden maaherrojen kesken. Valitettavasti tietojen mukaan ei tämä vieläkään toteudu kovin hyvin. Siksi kysynkin, kuinka moni työryhmä tekee työtä myös syrjäalueilla, alueilla, niin että olisi suoraa yhteydenpitoa myös enemmän ja paremmin. Eli kuinka paljon te olette sijoittaneet väkeä myös syrjäalueille, jotta he olisivat myös suoraan mukana. Mitä lukia meillä on käytettävissä, niin niiden mukaan näyttää siltä, että te olette lähettäneet, lähettäneet meillä lukuja myös ja vastannut komission puolesta näihin kysymyksiin, kuinka paljon rahaa me annamme teille. Meillä on aika selkeä käsitys 2011 ja 2012 vuosista, siis se on ensimmäinen täysivuosi. Lukujen mukaan me olemme sijoittaneet teidän vastauksen mukaan 840 000 ja risat, siis 2013 osasta. Ei se vaikuta paljolta, mutta oikeastaan nyt on kyse siitä, mitä saamme vastineeksi. Haluaisin totta kai kiittää muuten myös teidän vastauksistanne. Ja aivan lopuksi, koska tässä nyt tulee vain alustava esittely, varmasti kollegat esittävät vielä konkreettisempia kysymyksiä. Palaan tässä nyt vielä kyselyyn, jonka olen itse tehnyt sosiaalisen median välityksellä – Olen kysynyt siellä, miten he näkevät tämän työryhmän toiminnan ja vaikutuksen ja miten paljon tämä on vaikuttanut kuripolitiikkaan. Kun ajatellaan vähän niitä esityksiä, joita ihan alussa tehtiin, kun aloititte, että voisitte jotenkin sovittaa yhteen myös tätä tukipolitiikkaa Torikan kanssa ja ja kansalaiset saivat esittää myös kysymyksiä, ikään kuin olisivat mukana läsnä. He esittivätkin kysymyksiä. Eniten heitä suretti se, miksi työryhmä ei jotenkin lieventänyt tätä vaikutusta, mikä on ihan ymmärrettävää ihmisten näkökulmasta, että heidän mielestä mitään muutosta juurikaan tullut työryhmän työn ansiosta, mutta ja sitten mitä voitaisiin ajatella tulevaisuudesta. Tässä on tavallaan vähän tulos kyselystämme. Oletteko sitä mieltä, että työryhmän työ on ollut menestyksellistä? Siis miten he näkevät sen menestyksellisenä? Tästä nyt nähdään, että valtaenemmistö sanoo ei. Tässä oli myös avoin kysymys siltä osin, miten tästä päästäisiin eteenpäin. Ei tämä ole millään tavalla edustavaa. Tämä on kolmen päivän työ vain lauantaista eteenpäin. Kyselin noin 500 ihmiseltä mutta kun tästä huomataan, niin välitön reaktio oli aika kielteinen. Mutta tämä on siis ihmisten näkemys työryhmän työn jäljestä. Ehkä voisitte tästä jotain sanoa. Miten voisimme parantaa tahtia? Jos sitten mennään vielä johtopäätöksiin, niin vaikka siellä on työryhmä, niin elinolot heikkenevät entisestään ja dramaattisesti. Vaikkakin Euroopassa käsitys on kohentunut. Jos ajatellaan meidän teho, työmme tehokkuutta, niin se on kovin kyseenalaista sekin. Rakenne on epäselvä, eikä ole riittävästi välineitä tai henkilöstöäkään. En tiedä, kuinka paljon kahdenkeskisiä yhteyksiä on toisaalta. Ja sitten, miten tulokset nähdään, niin ei siinä, ei se ole millään muotoa tyydyttävää. Siksi me uskommekin, että työryhmän pitäisi keskittyä enemmän kansalaisten arkeen, kurua umpeen kuilu rikkaiden ja köyhien välillä, tukea syrjäseutuja eikä vain suurkaupunkeja, saada aikaan selkeämpi rakenne ja myös henkilöstön määrässä selkeyttä ja mitata tehokkuutta ja saada aikaan todellista vaikutusta. Kiitoksia herra Reichenbach tästä kuulemisesta. Yeah, thank you very much, uh, colleague. Uh, Kiitoksia kovasti, Ratsimarkakis. Otit esiin paljon kysymyksiä, mikä osoittaa, että olette todella käsitellyt tätä aihetta kovin, teillä on paljon taustatietoa. Nyt odotamme innolla asiantuntijoiden kommentteja. He kantavat vastuuta, he ovat mukana kokemuksellaan tässä hankkeessa. Ensin kuulisin Horst Reichenbachia ja pyytäisin, että asiantuntijat käyttävät noin 15 minuuttia plus miinus jokunen minuutti. Se on varmasti ihan soveliasta. Ja kerron vielä, että Liberatski korvaa minut tässä puheenjohtajan pallilla muutaman minuutin kuluttua tunniksi. Mutta nyt annan puheenvuoron Horst Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, President. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta. Kun olemme tehneet työtä noin parikymmentä kuukautta, niin on aivan aja, sopivaa, että talousarvon valvontavaliokunta katsoo sitä tapaa, jolla työryhmä on tehnyt työtään, minkälaiset rahoitusvarat sillä on käytössään ja minkälaisia vaikutuksia työllä on saatu aikaiseksi. Olen kiitollinen mahdollisuudesta käsitellä näitä kysymyksiä. Ensinnäkin esittelijä jossain määrin jo valaisi tehtävänantoamme, mandaattiamme. Sehän määriteltiin työryhmän alkuvaiheissa, kun aloitimme työmme syyskuussa 2011. Meillä on oikeastaan kaksi pääkomponenttia tehtävässämme. Koordinoimme teknistä apua, jota Kreikka tarvitsee, jotta se voi toteuttaa EUn IMFn sopeutusohjelmaa. Tämä on siis hyvin täsmällinen mandaatti, jolla tuemme Kreikkaa sopeutusohjelman täytäntöönpanossa. Ja toiseksi suosittelemme lainsäädännöllisiä säätelöllistä ohjelmointi työtä, jos sen katsotaan edistävän rakennerahastotoimien täytäntöönpanoa. Tällä hetkellä työryhmällä on 58 henkilöstön jäsentä, 31 päätoimipaikassa ja 27 Ateenassa. PowerPoint-esityksemme on aika lailla laaja suullisessa esityksessäni nyt keskittyisin pääkysymyksiin. Muutoin esitys veisi liian kauan aikaa, mutta jäsenet ja muut kiinnostuneet voivat perehtyä aivan erityisesti rahoitusaspekteihin. Niissähän tällä valiokunnalla on aivan erityinen vastuu. Nyt esittelisin teille yleiskatsauksen omaisesti ne eri alat, joilla työryhmä tekee työtään. Ensinnäkin kohesiopolitiikka, rahoituksen saatavuus. Myöhemmin annan tästä esimerkin. Sitten näette kattavan kirjon muita toimia. Ja kolme politiikan alaa, jossa työryhmän työ oikeastaan tiivistyy yhdessä muiden kansainvälisten järjestöjen ja jäsenvaltioiden kanssa on ensinnäkin budjetti ja verotus ja hallinnon uudistus ja ympäristökysymykset. Rakenteelliset heikkoudet Kreikassa näillä aloilla juuri ovat, heikko, ovat ongelmallisempia ja olemme keskittäneet ponnistelumme näille aloille. Miten tämä sitten toteutetaan? Me teemme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Korostaisin sitä, että lähtökohtana kaikille työllemme on totta kai pyyntö Kreikan viranomaisilta. Se tapa, jolla työryhmä ohjaa resurssejaan, on keskeistä sen työn kannalta, jota työryhmä tekee. Näette seuraavasta oikeastaan edellisestä kalvosta esimerkkejä niistä politiikan aloista, joilla teemme työtä. Tämä on esimerkinomaista sille listalle, jonka juuri äsken näitte. Meillä on yli sata hanketta, joihin palaan hetken kuluttua. No sitten, kun ajatellaan tuloksia, toteutustapaa, Ensinnäkin identifioimme yhdessä Kreikan viranomaisten kanssa, mitä täytyy tehdä, missä he itse katsovat olevan suurimmat ongelmat ja missä tuloksia voitaisiin saada, mitä Troika heiltä vaatii. Ja sitten pyrimme sopimukseen niistä aloista, joissa edistystä voidaan saada aikaiseksi. Tässä on tehty kovasti työtä ja edistystä on saatu aikaiseksi toimintaohjelmien kautta, etenemissuunnitelman ja strategian kautta. Suurimmalla osalla niistä aloista, jotka äsken kuvailin, äh, näitä metodeja juuri on konkreettisesti käytetty ja nämä on identifioitu Kreikan viranomaisten kanssa. Jatkovalmistelujen kannalta Olemme tehneet asiantuntijamissioiden yhteydessä diagnostiikkaa, olemme järjestäneet työpajoja. Näette, että luvut ovat varsin mittavia. 20 jäsenvaltiota on tässä samanaikaisesti myös tukenut työryhmän työtä ja tehnyt tiukassa koordinoinnissa yhteistyötä säännöllisten kokousten järjestämisessä komission, jäsenvaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tässä lista niistä jäsenvaltioista, jotka ovat kaikista aktiivisimmin olleet tar- tarjoamassa teknistä tukea Kreikalle. Tämän lisäksi on mahdollisuus käyttää yksityisiä asiantuntijoita Kreikan tukena. Näette, että meillä on myös pienemmän summan sopimuksia, joissa on käytetty yksityisiä toimijoita, konsultteja. Ja sitten Kreikan tukemistavat, jotka aiemmin mainitsin, eivät pelkästään riitä, vaan täytyy suunnitella myös pidemmän aikavälin hankkeita. Seuraavaksi yleiskuva rahoituskysymyksistä. Niin kuin näette, tässä on kyseessä keskitetysti hallinnoitu EUn budjetti ja siinä puhutaan noin 850 000 eurosta. Näette myös, että keskittymisen näkökulmasta asiantuntijuus ja sen käyttö noudattelee niitä prioriteetteja, jotka mainitsin. Ne kolme alaa tässä jako sekä menoita tulopuolelle Sitten pitkän aikavälin tukihankkeet, joita on rahoitettu keskitetysti EU-rahoilla. Niissä on mukana on myös kansallisia ja kansainvälisiä toimijoita. Tässä aivan sivuhuomautuksena totean, että työryhmällä ei ole mitään omia varoja käytössään rahoitusvarat tulevat rakennerahastoista, sosiaalirahastosta ja aluekehitysrahastosta. Hallinnointia työryhmälle toteuttaa virkamies työllisyyden pääosastosta, jolle tämä tehtävä on uskottu. Meillä on myös kyseinen henkilö tällä paikalla, joka voi oman esityksensä teille pitää näistä asioista. Tässä sitten sopimukset, jotka on solmittu keskitetysti hallinnoidesta budjetista. Ne keskittyvät pitkälti kansainvälisten organisaatioiden tarjoman työhön. Niillä on asiantuntijuutta rakenneuudistusten alalla ja on myös ollut kaksi hanketta OECDn kanssa – joita rahoitetaan yhdessä Kreikan kanssa. Ja näillä pyritään parantamaan liiketoimintaympäristöä, yritysten toimintaympäristöä Kreikassa. Tässä seuraavassa kuvassa näette rahoituslähteet ja havaitsette, että pääosa rahoituksesta, niin kuin totesin, tulee rakennerahastosta ja sosiaalirahastosta aika lailla tasapainoisella tavalla. Meillä on myös valmistella hankkeita hallinnon uudistamiseksi, terveyden alalle ja myös kaupan helpottamiseksi. Nähdäkseni kaikilla näillä toimilla on suuri mahdollisuus saada rakenneuudistusten kautta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä taloudellisia vaikutuksia. Lyhyellä aikavälillä selkeästikin tilanne Kreikassa näiden viiden vuoden säästöjen takia on heikentynyt ja sosiaaliset ongelmat ja työttömyys ovat valtavia ongelmia. Paljon toimia on käynnissä, on jo aloitettu, mutta haluaisin keskittyä niihin seikkoihin, joita puheenjohtaja Törhäjä alustuksessaan totesi. Kuinka tärkeää on tarjota rahoitusta, likviditeettiä todellisen talouden palveluksen ja erityisesti PK-yritysten tueksi. EU yhdessä välittäjien kanssa, investointirahaston ja Euroopan investointipankin kanssa ja Kreikan välittäjien kanssa luonut Eteamin, Eteanin, jonka tarkoitus on nimenomaan tuoda rahoitustukea pk-yrityksille. Näette luvut tällä kalvolla. Yhteensä 2,6 miljardia on käytössä yli prosentti Kreikan BKTstä. Näette myös, että maksusummat toistaiseksi ovat olleet varsin maltillisia, vaatimattomia. Me olemme aktiivisessa vuoropuhelussa PK-sektorin ja pankkien kanssa, jotta voisimme tilannetta parantaa. Seuraavassa kalvossa näette, miten Tämä summa on jakautunut pankeittain. Tässä mukana viisi pankkia, joilla on jo sopimus investointipankin ja muiden välittäjien kanssa. Tässäkin selvästi kuva on samankaltainen. Tässä vain jako on toteutettu eri pankkien välillä. Lopuksi haluaisin kertoa teille esimerkkeistä, joissa teknistä apua on tuotettu ja tuloksia on saavutettu. Ensinnäkin julkishallinnon uudistaminen. Tämä on äärimmäisen tärkeä prioriteetti kaikista näkökulmista. Kreikan ministeriöiden valtaosan arviointi on saatu päätökseen. Puhumme noin 206 000 henkilöstön jäsenestä ja on tehty ehdotus uudelleenjärjestelyistä ja henkilöstöhallinnon suunnitelmista. Lukuisat ehdotukset on jo hyväksytty Kreikan hallituksessa – uudistusneuvosto niin ikään on ollut yksi OECDn raportin suosituksista julkisen hallinnon uudistamiseksi. Myös tässä työryhmä on tehnyt työtä suunnitelman täytäntöön panemiseksi. Yksi tärkeimmistä hankkeista Kreikassa on ollut moottoritie käyttö ihmisoikeussopimusten toteuttaminen. Tätä olemme työstäneet viimeisen 20 kuukauden aikana. BKT ja työllisyyden näkökulmasta edut ovat valtavat. Työt pohjatyön perusteella ovat alkaneet uudelleen huhtikuussa tänä vuonna. Niin, että saamme työn päätökseen uuden ohjelman mukaisesti. Kaikki valmistelut ovat käynnissä ja ne todennäköisesti saadaan päätökseen tällä viikolla. Vihdoin ja viimein monien vuosien ja kuukausien epävarmuuden jälkeen näissä tärkeissä hankkeissa päästään uuteen alkuun ja Kreikan parlamentti voi sitten hyväksyä tämän uuden etenemistien. No sitten viennin helpottaminen. Sillä alalla on edistetty lukuisia toimia. Tarkoitus on pienentää hallintotaakkaa 50 prosentilla. Ja totta kai tällä viennin edistämistyöllä on myönteinen vaikutus työllisyyteen ja kasvuun. Aivan konkreettisesti olemme tutkineet vientituotteita teitä kahta vientituotetta ja olemme helpottaneet valvontaa ja työskentelymenetelmiä. Ja neljäs esimerkki, jonka voisin mainita, on välitystoiminta. Tuomistujärjestelmä, oikeusjärjestelmä usein toimii niin, että käsittely kestää äärettömän kauan. Voipa olla, että yli viisi vuotta menee aikaa ennen kuin päästään sopimukseen, lopputulokseen. Näin ollen onkin tärkeää käyttää vaihtoehtoisia välineitä, sovitteluvälineitä ja yhdessä oikeusministeriön kanssa olemme käynnistäneet hankkeen, että välitystä voitaisiin käyttää. Tässä tarvitaan koulutusta ja välittäjien sertifiointia. Niin ikään ihmisten on oltava tietoisia tästä mahdollisuudesta – niin, että he saavat todellista tietoa. Meillä on käynnissä tiedotuskampanja, joka käynnistettiin aivan hiljan. Ja vielä yksi esimerkki, viimeinen esimerkki, joka ei ole tällä kalvolla mukana, on korruption vastainen työ. Kreikan hallitus on hiljan hyväksynyt lain, joka tekee korruption vastaisesta työstä systemaattisempaa. Nimitetään koordinaattori ja neuvoa antava neuvosto, joka auttaa koordinaattoria hänen tekemässään työssä, kun hän koordinoi eri toimintoja korruption vastaisen työn saralla Kreikassa. Sitten loppuun yhteenvedonomaisesti totean, että meillä on teknisen avun toimissa laaja kirjo. Käsittelemme monia tärkeitä politiikan lohkoja. Tekninen apu on pikkuhiljaa siirtymässä analyysivaiheesta täytäntöönpanovaiheeseen. Ei liene yllätys, että aika on kulunut aika lailla näiden 20 kuukauden aikana jota työryhmä on nyt käyttänyt tähän työhön. Muistatte varmasti, että muutoksia on tapahtunut ja nyt uusi hallitus on ollut virassa vasta alle vuoden ajan. Yhteistyön mahdollisuudet Kreikan viranomaisten kanssa ovat olemassa viranomaisten ja työryhmän välillä ja usein näissä hankkeissa edetään niin, että aikataulutus on aina vuoteen 2015 saakka. Teknisen tuen vaikutus ja tehokkuus pitkälti riippuu Kreikan johdosta, sen halukkuudesta uudistuksiin, niin että Kreikka pitää yllä tätä uudistustahtia. Kiitos. Thank you very much, Mr. Reisen. Kiitoksia kovasti, herra Reichenbach, tästä esityksestä. Nyt on tullut puheenvuoropyyntöjä. Olemme, pyrimme tässä keskustelun päättämisen kello 11. Olemme nyt jo 15 minuuttia aikataulusta jäljessä. Mutta seuraavaksi pyydän Stefanos Manosia entistä kansantaloudesta vastaavaa ministeriä, käyttämään puheenvuoron. On tunnettu tosiasia, että julkisen varan käyttö on ollut aika laajaa 20 vuoden ajan Kreikassa. Manos. Thank you very much for having me here. Ensinnäkin hyvää huomenta päivää. Kiitos, että pääsin tänne. Se on kunnia. Minä yritän aluksi ainakin kertoa tarkkaan Kreikan tilanteesta, kun minä itse sen näen. Nimittäin tämän katsauksen jälkeen halusin tehdä muutaman huomion siitä työstä, mitä työryhmä on tehnyt. Ennen kuin aloitan, niin sanoisin kuitenkin, että kiitos herra Reichenbach hän tuntee suurta myötätuntoa Kreikkaa kohtaan, kun hän suorittaa omaa tehtäväänsä. Kreikassa meillä on saatu aika vaikuttavia tuloksia talousarvion sopeuttamisessa, jos ajatellaan muita menoja kuin korkomenoja. 2009 olivat 113 miljardia euroa. Siis 2009 kaikki menot. Tänä vuonna se putoaa 79 miljardiin ja neljän vuoden päästä tulee leikkausta vielä kolmannes valtion menoissa. Siis olipa mittatikku mitä tahansa, niin se on todella huikea suoritus. Ja tämä oli mahdollista, koska tehtiin palkoissa ja sosiaalietuuksissa merkittäviä leikkauksia. Meillä oli miinusta 24 miljardia 2009 ja tänä vuonna nyt ainakin odotellaan, että, että päästään nollaan. Eli jos ajatellaan tätä ensisijaista tasetta, niin tässä on päästy eteenpäin tässäkin. Mutta totta kai tällä on ollut omat seurannasvaikutuksensa Kreikan kansalle. Me olemme kyllä saaneet aikaan vakautusta talousarviossa, mutta talous on kutistunut neljänneksellä. Työttömyys on kolminkertaistunut 27 prosenttiin. Ja varsinkin on jatkuvaa nuorten työttömyyttä. 65 prosenttia on muuten viimeisin luku Kreikassa. Pohjois-Kreikassa, Makedoniassa viimeisin luku on 74 prosenttia nuorista. Siis tämä on epidemia kun talous on kutistunut ja niin paljon enemmän on työttömiä ja eivät siis maksa myös verojakaan. Ei voida tietenkään nostaa veroja edes niiden kohdalla, jotka vielä ovat työssä. Eli on työttömiä ja sitten ne ihmiset, jotka vielä ovat töissä, joutuvat maksamaan kuitenkin enemmän veroja kuin aikaisemmin, jotta voitaisiin sitten tämä puuttuva osa kattaa. Haluaisin korostaa, että minun mielestäni tässä ei enää ole kyllä varaa korottaa veroja tai sitten leikata palkkoja tai eläkkeitä. Itse asiassa minun mielestäni tässä on taas vaan jossa sellainen vaara, että tämä kuri politiikka kääntyy itseään vastaan, kun ajatellaan, missä kurimuksessa kansa on, koska poliittisesti se käy kestämättömäksi. Me olemme siis luoneet nyt sellaisen tilanteen, missä on olemassa sellainen vaara, että hallitus menee kumoon, koska on aivan kestämätöntä sietää näitä tällaista politiikkaa. No minä nyt kerron sen enemmän tästä ongelmasta Kreikasta, niin kuin minä sen näen. Ongelma oli ja on edelleen se, että Kreikan poliittisessa järjestelmässä ei ole tahtoa tehdä rakenteellisia uudistuksia, jotta voitaisiin puuttua verokiertoon ja vapauttaa ja joustavoittaa työmarkkinoita. Ja ennen kaikkea, jos ajatellaan Kreikan poliittista järjestelmää, niin edelleen siinä kohdellaan huonosti julkista sektoria ikään kuin se oli pyhä lehmä, vaikka siellä liikaa väkeä. Eli meillä on tämä pyhä lehmä, nimittäin virkavalta. Ja siihen ei ole haluttu puuttua. Tämä on johtanut siihen, että virkakoneisto on erittäin huonosti toimivaa. Jos ajatellaan nyt tätä taustaa vasten, kun työryhmät tuli toimeksiantoinen niin, että saataisiin aikaan rakenneuudistuksia. Siis ainakin minä näen työryhmän tehtävän niin, että saataisiin aikaan rakenneuudistuksia. Ja, ja hallituksen pitäisi Kreikassa sitten täytäntöön panna ne. Ajatellaan julkishallintoa, sääntelyä, eri laitoksia, että saadaan kasvua ja yrittäjyyttä. Se on te- työryhmän tehtävä. Meillä on nyt tämä viimeisin kertomus, jota herra Reichenbach esitteli, ja se on hyvä osoitus siitä, miten paljon se on auttanut. Hän luetteli tässä yli sataa hanketta, jotka ovat nyt käynnissä, siis valtava ponnistus kaiken kaikkiaan. Mutta työryhmän työn tehokkuus ja vaikuttavuus riippuu siitä, miten paljon kreikkalaiset ovat halukkaita hyväksymään muutoksen. Kaikenlaista apua voi tarjota, mutta jos ei ole valmis vastaanottamaan apua, niin ei mitään tapahdu. Ja meidän tapauksessamme siis Kreikassa on kyllä myönnettävä, että kauheasti halukkuutta ei ole nähtävissä. Päinvastoin. Kaikenlaisia esteitä on joka puolella. Kukaan ei uskalla puuttua pyhään lehmään. Nyt menen tässä enemmänkin vielä yksityiskohtiin, En usko, että Kreika voi saada aikaan merkittävää ja pysyvää uudistusta hallinnossa ilman, että siinä raalla tavalla rukataan hallintoa. Ei se onnistu muuten, minä usko ainakaan. Tämä edellyttää todella kovaa leikkausta, kun ajatellaan epäpätevää porukkua tai tarpeetonta väkeä hallinnossa. Moni on epäpätevää ja ainakin tarpeeton. Jotta sitten jonkinlaisen käsityksen tästä, niin kolme vuotta sitten minä arvioin, että noin 400 000 palkansaajaa yleensä julkisella sektorilla, siis, siis 400 000 runsasta miljoonasta joutuisivat jättämään sektorin neljä viiden vuoden kuluessa. Troikka on myös pyrkinyt saamaan enemmän erottamista 150 000 vuonna 2015 mennessä, mutta nyt on ruvettu neuvottelemaan, että se olisikin 15 000. Siis 15 000, kun minä haluaisin 400 000. Ja nämä 15 000, joista nyt keskustellaan, ovat myös kaikenlaiset psykopaatit, ja pet- jotka olisi pitänyt heittää pois hallinnosta jo aikoja sitten. Jos ajatellaan tämän kaupankäynnin tuloksia, niin se on aika epäilyttävä, kun paremmassakin tapauksessa ehkä tulos on kuitenkin täysin riittämätön. Hyvät naiset ja herrat, tässä on minulle kerrottu, että Intiassa ei lehmää voi poistaa, vaikka se keskellä tietä ulosta, koska se on pyhää. Se on siellä ja ulosta keskellä katua, koska se on pyhä lehmä aika hyvä vertauskuva, jos ajatellaan, minkälaista kohtelua julkisella sektorilla myös palkansaajia kohdellaan. Kuka, ketä ne arvioida, rangaista, ei suoritusta mitään tai kuka, ketään ei erotteta. Ei näin julkishallintoa hoideta. Ei ainakaan näin voi hoitaa julkishallintoa. Jatkuvasti esille putkahtava teema, jonka herra Reichenbach otti esille, on taksi, Verohallinnon uudistaminen. Kyllä, sitä tarvitaan. Mutta ei se muutu miksikään niin kauan kuin ne ihmiset siellä edelleen ovat siellä, joihin ei saa koskea. Osa tätä pyhän syndroomaa tämäkin. Kyllä te tajuta, että verohallinto on osa ylipäätään julkishallintoa. Ei sitä voi erikseen kohdella. Kreikan täytyy viedä enemmän ja tuottaa tuotteet, jotka voivat kilpailla tuotujen tuotteiden kanssa. Todellakin kohennusta on saatu parin viime vuoden aikana kauppatasessa, koska yritykset ovat joutuneet viemään usein alle omakustannushinnan niin, että tuotanto pysyisi käynnissä. Ja sitten on saatu aikaan myös, ja tässä tarvitaan käteistä, ja todellakin, että tuotokapasiteetti säilyisi. Kestävä tuonti vienti edellyttää kuitenkin paljon muutakin kuin vain palkkojen leikkaamista. Ennen kaikkea on tarpeen saada hallitus pois sotkemasta kilpailukykyisiä yrityksiä. Yksinkertaista, yksinkertaista, yksinkertaista pitäisi leikata myös tätä sosiaaliturvataakkaa, joita kaikenlaiset haihattelijat ovat peräänkuluttaneet. Minun täytyy olla ihan suorasukainen tässä. Minä en usko, että kes tämä elpyminen on edes näkyvissä vielä Kreikassa, ainakaan niin kauan kuin poliittinen järjestelmä ei halua puuttua tilanteeseen julkishallinnossa. Ei se onnistu. Me olemme nyt elämässä omituista valeluottamuksen aikaa Kreikassa. Kaikenlaista luottamuksen rakentamista on kuultu sieltä sun täältä Kreikassa. Eikä se vasta olekaan todellisuutta. Minä en usko että toiveikkuus ollenkaan vastaa todellisuutta. Tänä kesänä on tulossa uusia veroja keskiluokkaa varten, siis kesällä. Teollisuustuonta on hyvin alhaisella tasolla, vaikkakin vienti on kohenemaan päin. Pankkijärjestelmä on nyt kuristumassa lainoihin. Kiinteistön arvo on heikentynyt myös vakuuksina ja nyt kiinteistövero on noussut. Minun mielestäni pankit todennäköisesti tarvitsevat enemmän pääomaa. Tämä käy yhä ilmeisemmäksi, siis jos ja kun, siis jos ja kun harjoitetaan tarkempaa syynämistä myös vakavaraisuudessa, jos sitten huomataan, että pankit tarvitsevat uutta pääomaa. Työpaikkoja ei ainakaan ole näkyvissä – ja todellakin yksityistäminenkin on ihan etänä vauhtia. Hyvät naiset ja herrat, Troikka on ollut hyvin menestyksekäs talousarvion vakauttamisessa ja nyt on saatu aikaan tämä, siis menestyksellisesti. Lähinnä kuitenkin niin, että kukkoron nyöriä on kiristetty. No, selitän tarkemmin. Haluamme antaa teille rahaa? Annakamme rahaa, ja tämä on nyt pakottanut hallinnon myös sopeuttamaan talousarviota, mutta Troikka on epäonnistunut aika selvästi hallinnon uudistamisessa ja en ymmärrä oikein miksi. Miksi se epäröi edetä vielä voimaperäisemmin uudistamisessa, koska vastuu annettiin nyt sitten työryhmälle tästä uudistamisesta, mutta työryhmällä ei ole kuitenkaan riittävästi valtaa tähän, kuten Troikalla oli talousarjon vakauttamisessa. Niinpä työryhmä joutuu vain tukeutumaan maalaisjärkeen niin, että asia hoituisi. Minä pelkään pahoin, että eipä se riitä. Tässä on nyt niin paljon kyseessä näissä pyhissä lehmissä. Ei järkeä edes kuunnella. Ja mitä nyt on saatu aikaan, niin siltä osin kreikkalaiset ovat jakautuneet kahteen ryhmään. Ne, jotka ovat menettäneet työnsä ja maksavat veroja. Nimittäin, älkää uskoko ihan kaikkia, kyllä moni maksaa veroa. Moni maksaa paljonkin veroja. Ja ne, jotka ovat olleet vielä työssä – eivät enää maksa. Mielestäni tässä on kaksi ryhmää ja tämä on kestämätön tilanne. Ennen mitä myöhemmin sosiaalinen poliittinen järjestelmä murtuu. Puheenjohtaja, koska huomaan, että olen tässä käyttänyt vain 10 minuuttia, niin sallin, että, että annan yhden käytännön esimerkin teille, joka putkahti esiin eilen, kun Atenasta lensin tänne. Otin Herald Tribune-lehden ja siellä etusivulla – jossa luki se, että nyt ollaan kiinteistörekisteriä uudistamassa Kreikassa. Reichenbachin kalvoissakin se tuli esille, olikohan se kohta 14 tämä maan rekisteri. Tätä luen tästä nyt, koska mielestäni International Herald Tribunein kuvailu oli niin erinomainen. Minä luen tästä yhden otteen. Lainaus alkaa. Kreikan velkojat, Euroopan komissio, IMF ja EKP, ovat tehneet aivan selväksi, että he haluavat uutta maarekisteriä tontittamista. Maarekisteri siis. No niin, nyt jatkan. Kansalaiset asiantuntijat ovat käyneet Kreikassa viime vuosien, vuoden aikana tarjoamassa neuvoa. Ehkä tässä viitataan herra Reichenbachin työryhmään. He ovat tehneet sellaisen johtopäätöksen, siis Hello Tribunein mukaan, että ajattelen viimeaikaisia takapakkeja, niin se johtuu siitä, että tarjouskilpailut ovat niin huonoja menettelyitä. Siellä on ollut valtavasti kustannuksia ja tehottomia sopimuksia saadut. Yksi itävaltalainen asento, joka oli mukana tässä tiedonhakun tehtävässä ja totesi, että hallitukset ei ole riittävän selvästi määritellyt, mitä se halusi toteutettavaksi. Siis rahaa on käytetty paljon ja kukaan ei oikein tiedä minne se on hävinnyt, sanoo herra Ernst. Nyt tavoitteena on saada tämä päätöksen 2020 mennessä. Kreikan viranomaiset pitävät tätä hyvin toiveikkaana vuosilukuna. Nyt, on, nyt ollaan 2013 vuodessa ja Kreikan viranomaiset ajattelevat, että olisi toiveikasta ajatella, että selviydytään tästä 2020 mennessä. Ja sitten Lopulta he totesivat, että Kreikka varmasti käyttää puolitoista miljardia euroa niin, että saadaan asiat kuntoon. Eli tämä oli eilisessä International Herald Tribune-lehdessä. Ja tällä nyt ajan takaa sitä, että pitää paikkansa, että raha, teidän rahanne on mennyt. Ja kukaan ei tiedä oikein minne. Tämä aivan tyypillistä tämä maarekisterijuttu. On kyse suuremmasta kuviosta. Saa, totta kai meillä tarvitaan maarekisteriä Kreikassa. Sitä nyt tyrkytetään Kreikan hallinnolle, joka ei pysty edes käytäntöön panemaan sitä. Eikä ole pelkästään epäpätevä, vaan todennäköisesti haluton edes panemaan. Eivät ole kiinnostuneita pätkääkään. No en mene tässä yksityiskohtia, miksi ihmiset eivät halua maarekisteriä, mutta se pitää paikkansa. Rahaa on hukattu paljon, ja varsinkin teidän rahojanne. Jotkut rikastuvat epäilemättä, ja mitään ei tapahdu. Maarekisterin ongelma Kreikassa, naiset herrat, on seuraukseltaan hyvinkin vakava. Miten voi arvioida verotustarvetta kiinteistöstä, jos en tiedä kuka omistajaa mitä. Ei se onnistu. Joka tapauksessa ei tämä ole kuitenkaan estänyt troikkaa typerällä tavalla inttämästä veron osalta ikään kuin sellaista olisi. Troikka sanoo, että nyt kantakaa kiinteistöveroa ja ei olekaan ajattele ei ole minkäänlaista perustaa, jonka pohjalta voisi edes täytäntöpano tätä veroa. Eli joskus ajattelee, että Troikan väki vain pyörittelevät lukuja ja papereita ja ikään kuin sanomalla kaikki vain toteutuisi. Ei se, se toteudu. No niin. Käytännöllinen ratkaisuehdotus. Ja nyt oikeastaan osoitan sanan Reichenbachille – liittyy siihen, että tämä pilkotaan. Pannaan tärkeysjärjestykseen asiat. Ensinnäkin kaupunkialueet etusijalla, eikä koko Kreikka. Aloitetaan pienin paloin tontein kaupunkialueille. Se edustaa 5 prosenttia alueesta, mutta arvosta ehkä 90 prosenttia. Eli eri, tehtäisiin jotain pientä ensin, mutta ainakin, että se toteutuisi hiljattain tein hallitukselle esityksen, mutta ei se mitään kuuntele, niin että vain yksi miljoona euroa pantaisiin ja puolessa vuodessa ja tiedettäisiin mikä on kuntien rakennetun alueen pinta-ala, siis kaikkialla. Ja sen tiedon pohjalta voitaisiin luoda verotusta varten järjestelmä. Se olisi selkeä, yksinkertainen, tehokas ja ne maksaisi veronsa. Ei kun ei. Meillä on suuria hankkeita, Rahaa menee hukkaan ja aikaa tuhrautuu. Voisimme vielä yksinkertaistaa tätä maarekisteriongelmaa keskittymällä vain johonkin suureen kaupunkiin. Ajatellaanpa Salonikin kuntaa, jossa on erittäin edistysmielinen kaupunginjohtaja Reputatis. Eli keskitytään vain yhteen kuntaan. Ja nyt sanon herra Reichenbachille, että sen sijaan, että tehdään näitä suuria hankkeita, niin pienennetään kokoa, keskitytään ja saadaan se hoidetuksi. Se, mikä saadaan loppuun hoidettua, on hyvä esimerkki ja se on myös hyödyllinen muille sitten, jotka voivat matkia. Joissakin tapauksissa ei ole kyse vain neuvosta ja neuvon antamisesta, vaan pitää tehdä. Muistan yhden tarinan, jossa joku halusi pelata koripalloa ja sanoi, että mitä pitäisi tehdä. Ai niin kuin Michael Jordan pelata vai? Eihän minä siihen pysty. Ei minua voi vaatia tekemään sellaista, mitä, mihin en pysty. Eli joskus täytyy se itse sitten tehdä. Tällaista neuvoa minä antaisin, jos minulta jotain kysyttäisiin. Kiitoksia. Thank you, Mr. In fact, it took 21 minutes. Kiitoksia herra Manu sanon teille hieman lisäaikaa, koska tämä oli tärkeä esitys. No, täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä, mutta haluaisin, että ainakin kaikki asiantuntijat ehtisivät puhua. Seuraavaksi kuulemme herra Popensio, varapääjohtaja komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastosta. Nyt saatte puheenvuoron pyrkikää pitämään kiinni 15 minuutin puheajasta paikallista aikaa. Hyvää puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Tämänpäiväinen tehtäväni on kertoa teille hieman siitä, kuinka rakenne- ja aluerahastoja on täytäntöön pantu Kreikassa. Eli katson, miltä tilanne näyttää tänä päivänä Katsomme, miten olemme vastanneet kriisiin ja minkälaisia haasteita meillä on edessämme. Ja esitykseni lopussa haluan keskittyä hieman tulevaisuuteen, koska täällä jo sanottiin, että mahdollisuuksia meillä on, koska olemme järjestämässä uutta seitsemän vuoden ohjelmakautta, joka alkaa vuonna 2014. Eli voimme todella ottaa opiksemme. Silmällä pidän tätä tulevaa kautta, se on tärkeää Kreikalle. Aluksi toteaisin, että yli 20 miljardia näistä rahoista on tarkoitus käyttää seuraavana vuosina, jota tuetaan infrastruktuuria, edistetään alueellista kohesiota ja niin edelleen. Tällä hetkellä yli 56 prosenttia rakenne- ja kohesio rahoista on jo maksettu Kreikan hallitukselle ja er- erityisesti aluekehitysrahasto ovat tässä kyseessä. Tällä hetkellä käyttöaste on 56 prosenttia. Se on hieman korkeampi kuin EUn keskiarvo. Jos katsotaan, minkä tyyppisiä investointeja on tehty, ne ovat kaikki hyvin tärkeitä Kreikan taloudelle – tässä on erilaisia laajoja julkisen tason hankkeita, mutta myös pienempiä hankkeita, jotta saadaan todella Kreikan talous jälleen raiteille. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota pk-yritysten tukemiseen. Noin 2,5 miljardia erilaisia hankkeita on hyväksytty PK-yrityksille Kreikassa ja rahoituksesta on maksettu noin 56 prosenttia ja arviomme mukaan yli 100 000 PK-yritystä on hyötynyt näistä rahoista. Eli menestystarinoitakin Kreikassa on nähty, korallia, äh, liiketoimintamalli mikroelektroniikassa on yksi esimerkki tästä. Eli meidän täytyy tuoda esiin myös näitä hyviä asioita, kaikki ei ole huonosti. Hyvin tärkeää meille on myös infrastruktuurirakenteisiin investoiminen, poistetaan pullonkauloja. Tällä hetkellä kyseessä on noin 8,5 miljardin rahoitusmäärä. Tässä hankkeet koskevat Tessalonikin lentokenttää, metroa, rautateitä ja myös niitä, joista Reichenbach puhuu, eli moottoritiet. On hyvin tärkeää, että nämä hankkeet viedään loppuun. Uskomme, että 140 000 työpaikkaa on tätä kautta luotu tai ollaan luomassa Kreikkaan ja leikkaamalla julkista taloutta, niin tämänkaltaiset keinot ovat oikeastaan ainoita kasvun aikaansaamiseksi ja kilpailukyvyn aikaansaamiseksi. Eli nämä rahastot ovat todella, todella tärkeitä kasvun ja kehityksen kannalta Kreikalle. Jos katsotaan nyt sitten, mitä olemme tehneet. Kun kriisi Kreikassa alkoi, oli selvää, että piti kiinnittää erityistä huomiota tiettyihin asioihin. Piti kehittää uusia toimia täytäntöönpannorahastoja. Ja jo ennen kriisiä tehtiin hyvin laajaa yhteistyötä, on löydetty tiettyjä täytäntöönpanoon liittyviä pullonkauloja, mutta totta kai tätä yhteistyötä on tehostettu entisestään. Nyt olemme tehostaneet yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa, valvontaa on parannettu, meillä on tämä työryhmä, ja tällaisia pullonkauloja, joista puhuin, on pystytty poistamaan niin, että välttämättömiä mukautuksia on pystytty tekemään. Komission jäsen Han pani alulle vuonna 2011 näitä hankkeita, joita on nyt 181. Reichenbach jo mainitsikin näitä. Ne ovat Kreikan kasvun kannalta äärimmäisen tärkeitä hankkeita ja ne todella vaikuttavat talouteen ja ne auttavat työllisyyden ja kasvun parantamisessa. Totta kai me valvomme näiden hankkeiden täytäntöönpanoa ja toteutumista. Ja olemme tyytyväisiä voidessamme todeta, että moottoriteiden käyttöoikeussopimuksessa on päästy eteenpäin. Niiden rahoitus on yli 4 miljardia euroa ja ne luovat todella paljon työllistymismahdollisuuksia, joten on todella tärkeää, että nämä hankkeet viedään loppuun. Ja toiseksi olemme kiinnittäneet huomiota työttömyystilanteen kohentamiseen. Vuonna 2012 tuli tämä nuorisoaloite, nuorisotakualoite. On tärkeää, että yrittäjyyttä kannustetaan ja todella saadaan nuoria töihin. Ja tähän on määrärahoja yli kolme miljardia. Eli on asioita, joihin pitää puuttua, mutta toiminnon lähdettä Nyt pitää todella viedä hankkeita loppuun. Nämä rahastot pitää saada mukaan erilaisiin hallintotoimiin. Meillä on yhteisymmärrysmuistio, joka koskee tätä. Me olemme luoneet tietyn aikavälin tavoitteita. Pyritään saattamaan loppuun tiettyjä hankkeita, samoin katsotaan petosten torjuntakysymyksiä. Nämä kaikki asiat liittyvät tähän yhteisymmärrysmuistioon. Sitten haluaisin korostaa lainsäädännön ja menettelyiden yksinkertaistamista. Tässäkin olemme komissiossa paiskineet kovin töitä ja olemme pyytäneet viranomaisia analysoimaan tilannetta. Jos katsotaan tilanteita jäsenvaltioissa, voidaan sanoa, että kansallisella tasolla on paljon hankaluuksia. Tämä liittyy edunsaajien ja hankkeiden valintoihin erilaisiin lupamenettelyihin ja niin edelleen. Ja tässäkin yhteydessä tästä Kreikka-työryhmästä on ollut kovasti hyötyä. Se on edistänyt tämän alan työtä ja näitä yhteisymmärrysmuistiossa olevien tavoitteiden saavuttamista. On alueita, joissa ollaan hieman jälkijunassa, ympäristökysymykset, kiinteä jäte, tässä pyrimme pääsemään yhdessä ympäristöpääosaston kanssa eteenpäin, jotta voidaan taata, että tähän liittyvät hankkeet voidaan todella saattaa loppuun. Ja kun katsomme ohjelmia ja mukautuksia, olemme antaneet pk-yrityksille lisätukea yli, äh, siis miljardi euroa. Sitten tietystä välineistä on selvää, että pankkisektori ei rahoita toimia oikealla tavalla. Lainoitus on hyvin tärkeää. Tarvitaan uusia toimintamalleja, käyttöpääomaa uudella tavalla. On jo päästy eteenpäin. Käyttöpääoma on annettu jo jonkin verran PK-yrityksille. Kuulimme esimerkkejä myös Reichenbachin esityksessä. Tässä on kyseessä rakennerahastovaroja, jotka loppujen lopuksi tulevat olemaan noin miljardi euroa. Ja on tärkeää, että päästään käyttämään niitä mahdollisimman pian hyväksi. Ja nyt Tämä on vasta rationalisoinnin alkua näiden välineiden osalta, mutta meidän täytyy todella katsoa tuleva ohjelma kautta, sillä sääntelykehys tulee olemaan paljon tehokkaampi, yksityiskohtaisempi ja tiukempi. Lopuksi toteaisin vielä, että käytöaste on siis noin 56 prosenttia. On myös totta, että yhteisrahoitusastetta on mukautettu kriisin takia Tämä ehdotus hyväksyttiin ja se on nyt Kreikan osalta 85 prosenttia ja lisäksi plus 10 prosenttia rahoitustuen kaudelle. Nyt tässä näen, että aika kuluu nopeasti, mutta sanoisin vielä muutaman sanasen tärkeimmistä haasteista, joita, meitä, joita meillä on edessämme. Vuosi 2013 on tärkeää tämän kauden hankkeiden loppuun saattamisen kannalta – ja tällaisten keskeneräisten hankkeiden eteenpäin vieminen on Kreikan kannalta äärimmäisen hankala, mutta meidän täytyy todella tänä vuonna keskittyä siihen, että hankkeet saatetaan päätökseen. Kreikan viranomaisten on keskityttävä tähän ja samoin myös maksujen täytäntöönpanoon. Siksi meillä on asetettu 3,9 miljardin rakenne- ja kohesiovarojen ra- rahastojen varojen käytön tavoite, ja tämä todella vaatii tiukkaa ja tiivistä varojen käytön valvontaa. Kahdessa ja puolessa vuodessa Kreikan pitäisi saada 50 prosenttia varoista, joita on käytetty seitsemän vuoden aikana. Sitten tämä likviditeettiasia varojen hallinnointi, se on hyvin tärkeää. Ja muutama sanan sitten hallinnon uudistuksista ja siitä, mitä on tehtävä. Meille, jotka täytäntöönpanemme rakennerahastoja, on selvää, että Kreikan viranomaisten pitäisi kiireellisesti puuttua tiettyihin ongelmiin. Monissa hankkeissa, lupamenettelyissä ja sopimuskysymyksissä on viivästyksiä likviditeetin puutteen takia. Tähän täytyy puuttua pikaisesti. Ja koko tämä omistajuus ja hallintokysymys on edelleen viranomaisille vaikea asia. Tarvitaan ministeriöiden välistä koordinointia ja alueellista ja valtiontason koordinaatiota. Tämä on äärimmäisen tärkeää. sitten vastuullisuus ja korruption vastainen taistelu, petosten vastaiset toimet. Tämä on rahastojen täytäntöönpanon kannalta äärimmäisen tärkeä asia. Meillä on matka, virkamatka Kreikkaan lokakuussa. Siellä keskustellaan siitä, mitä on tehtävää petosten torjunnassa. Sitten käytettyjen varojen laadu, käytön laadukkuus. No, sitäkin vielä katsotaan. Ja sitten tulevaisuus. Kohta alkavat, alkaa vuosien 2014-2020 ohjelmakausi ei saa toimia niin kuin on aina toimittu, vaan on otettu opiksi menneestä. Olemme tästä raportoineet teille. On selvää, että mahdollisuuksia on käytettävä, jotta ne rahastoilla saadaan entistä tehokkaampia tuloksia aikaan, tulossuuntautuneisempia tuloksia aikaan. Tarvitaan oikeanlainen sääntelykehys ja tämä merkitsee Kreikan kohdalla sitä, että pitää siirtyä entistä laajemmin pk-yritysten tukemisen, kilpailukyvyn parantamiseen ja tätä kautta työllisyyden edistämiseen Kreikassa. Totta kai haluamme että Kreikka keskittyy tiettyihin alue, a, aihekokonaisuuksiin. Ja meidän täytyy tehdä päätös siitä, mitä tulevaisuudessa rahoitetaan ja mitä ei. Tarvitaan investointien kriittinen massa. Tämä on hyvin tärkeää, koska ainoastaan näin saadaan aikaan tuloksia. On totta, että meidän täytyy puuttua epäkestävään rakenteeseen, Kreikassa se on jälkijunassa kilpailukykyyn, innovaatioihin, hallinto- ja muihin toimiin nähden. Eli tähän täytyy puuttua tulevalla ohjelmakaudella. Komissio on päättänyt toimia proaktiivisesti tulevalla ohjelmakaudella. Olemme tehneet yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa. Meillä on maakohtaiset asiakirjat, jossa katsotaan haasteita jäsenvaltioissa. Olemme myös tehneet ehdotuksia jäsenvaltioille rahoitusprioriteettihankkeista. Kreikan malli siis ei ole kyllin kilpailukykyinen. Tähän liittyy oma prioriteettinsa. Meidän täytyy tukea PK-yrityksiä, innovaatioita, liiketoimintaystävällistä mallia. Ja samoin julkisen hallinnon pitää olla entistä tehokkaampi, jotta esteitä saadaan poistettua. Eli julkisen sektorin imagoa pitää parantaa niin, että siitä saadaan entistä tehokkaampi. Sitten infrastruktuurin pullonkaulat, niitä riittää edelleen ja infrastruktuuria pitää uudistaa. Tämä pitää liittää taloudellisen kehityksen yhteyteen. Se ei ole mikään erillinen oma hankkeensa, joka jää ilman vaikutuksia. Sitten ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset. Meidän täytyy inno- investoida uusiutuviin energialähteisiin ja tämän kaltaisiin hankkeisiin. Ja vielä lopuksi korkea työttömyys, sosiaalinen syrjäytyminen. Tästä varmasti herra Jörgensen puhuu aivan pian. Vielä tähän esitykseni loppuun toteaisin, että olemme todella pohtineet, miten saadaan ensi kaudella onnistumisia aikaan. Tarvitaan laaja-alaista lähestymistapaa, keskittymistä, tehokkuuteen, määrärahojen käytön laatuun, vastuiden, vastuualueiden tunnistamiseen. Nämä kaikki ovat hyvin tärkeitä. Ja jotta tämä voidaan taata, niin kuten tiedätte, olemme ehdottaneet ja toivomme, että parlamentti ja neuvosto tätä tukevat ante ehdollisuutta. Eli emme halua aloittaa mitään investointeja, mikäli niitä ei toteuteta oikeissa, oikein ehdoin. Kuten sanoin, meidän täytyy myös taata tarpeellinen investointi tutkimukseen ja kehitykseen. On tärkeää, että luodaan suotuisa liiketoimintaympäristö, jossa pk-yritysten on entistä helpompi toimia. Samoin ympäristölainsäädännön, esimerkiksi kiinteän jätteen lainsäädännön täytäntöönpanoon täytyy myös kiinnittää huomiota. Haluamme olla hyvin tiukkoja ja me todella valvomme ex ante ehdollisuuden täytäntöönpanoa. Ja mikäli täytäntöönpano ei onnistu oikealla tavalla, silloin maksut keskeytetään. Kreikalla on kovasti kokemusta rahastojen hallinnoinnista. Meidän täytyy varmistaa se, että päästään toivottuun tasoon. Ja vielä lopuksi toteaisin, että toivomme, että Kreikka edistyy edelleen julkista sektoria ja julkista taloutta vakautetaan edelleen. Tarvitaan lisää rakenneuudistuksia, niitä on jo aloitettu, joten kohesiopolitiikan on keskityttävä entistä tarkemmin kasvu- toimenpiteisiin. Tarvitaan investointeja innovatiivisiin uusiin tuotteisiin ja samoin täytyy kiinnittää huomiota koulutusjärjestelmään ja täytyy katsoa, minkälaisia tavoitteita ja tarpeita taloudellisessa toimintaympäristössä on. Tarvitaan oikeanlaisia investointeja, jotta saadaan oikeasta osallistavaa kasvua aikaan. Me teemme yhteistyötä muiden pääosastojen ja Kreikka-työryhmän kanssa. Olemme valmiita tekemään työtä ja varmistamaan sen, että seuraavakin ohjelmakausi osaltaan edistää Kreikan taloutta. Kiitos. Te käytitte tässä 19 minuuttia. Nyt pyytäisin seuraavia puhuja pitämään kiinni hieman paremmin puheajoista, jotta keskustelukin ehditään käydä. Seuraavaksi sitten Peter Stubb Jörgensen työllisyyden pääosastosta komissiosta. Continue. Continuing presentation. Kuulemme seuraavan esityksen. Mr. Peter, please. your place. So let us agree for 15 minutes, okay? Sovitaan siis, että 15 minuuttia on puheaikaa. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Teen parhaani. Tästä syystä olen toimittanut teille vain yhden sivullisen tekstiä. Sen näette nyt tuolla näytöllä. Sosiaalirahasto on investointiväline, jolla voimme investoida inhimillisen pääoman Kreikassa. Tämä väline meillä on käytössämme. Aiomme sen avulla investoida ihmisiin ja tämä toteutetaan toimintaohjelmien takia. Näette myös näytöltä, että tämä ensimmäinen pilari on nimenomaan toimintaohjelma HR-alalla. Puhumme noin 2,8 miljardista eurosta, jolla sopeutetaan ihmisten pätevyyttä ja taitotasoa kilpailuun globaaleilla työmarkkinoilla. Tämä tehdään niin, että huolehditaan aivan erityisesti heikoimmista ryhmistä työmarkkinoilla. Ne, jotka ovat työmarkkinoiden reuna-alueilla ja jotka tarvitsevat apua, jotta he löytäisivät työpaikan ja myös pysyisivät töissä. Niin ikään täytyy muistaa julkinen terveydenhuolto ja erityisesti mielenterveysalaa, joka myös on tämän ohjelman alaisuudessa. Mm, joku, joku täällä mainitsikin, että raha ei ulotu alueelle saakka ja yksilöihin saakka. Sosiaalirahaston toimintaohjelma voi kyllä todeta, että se ulottuu kolmeen, kolme ja puoleen miljoonaan kreikkalaiseen toimintakautensa aikana. Meillä on paljon tunnettuutta, meidät hyväksytään ja toimintaamme arvostetaan. Toinen toimintaohjelma, joka tässä toisessa pilarissa näkyy, on koulutusalan ja elinkäisen oppimisen ohjelma. Tämä ohjelma on sellainen, jonka kautta käytetään noin 1,7 miljardia euroa. Pyrimme lisäämään koulutuksen tasoa, edistämään inkluusiota niin, että olisi helpompi päästä työmarkkinoille mukaan. Elinikäinen oppiminen, eli se, että jatkuvasti päivittää osaamistaan ja taitotasoaan, pätevyyttään, on prioriteettinamme. Ja tässä meillä on myös prioriteettina ammattikoulutus. Haluamme varmistaa sen, että ihmiset todella pääsevät tätä kautta työmarkkinoille. Kolmas ohjelma, kolmas pilari kuvassa osoittaa niin sanotun hallintouudistusohjelman. Tämä on noin puolen miljardin ohjelma. Ja sen pyrkimyksenä on lisätä tehokkuutta, avoimuutta, joustavuutta virkamiesrakenteessa. Täytyy tähän lisätä vielä, että keskitetyllä tasolla meidän ohjelmamme on ollut vaikea toteutettava. Tiellä on ollut paljon esteitä. Olemme eläneet vaikeita kriisin vuosia, joten ei ole kovinkaan helppoa uusia hallintoa näissä oloissa. Tästä syystä ohjelmamme on joutunut uudelleen ohjelmoinnin kohteeksi, jotta voimme paremmin sopeuttaa sitä kriisiolosuhteisiin. Nyt ohjelma kuitenkin etenee ja toivomme, että se toimii varsin hyvin Ohjelma kauden aikana. Ja viimeisin ohjelma on aivan erityinen. Se on niin sanottu kansallisen hätävarauksen ohjelma, eli tällainen varajärjestelmä huonon päivän varalle. Kaikki olemme varmasti samaa mieltä, että nyt nämä huonot ajat ovat koittaneet Kreikalle, eikö niin? Se aktiivisesti edistää sellaisia aloja, jotka tarvitsevat erityistä tukiruisketta näinä vaikeina aikoina. Noin 200 miljoonaa euroa käytetään yrittäjyyden edistämiseen, neuvontaa työttömille, esimerkiksi ylläpito- tai automyyntialalle ja perehdymme myös rakennusalaan tämän ohjelman puitteissa. Sitten täytäntöönpano taso, joka on tämän valiokunnan erityiskiinnostuksen kohteena, on varsin tyydyttävä. Olen tässä todennut sitoumusten määrän kaikissa näissä toimintaohjelmissa 86 prosenttia HR-ohjelmassa, 93 prosenttia koulutusohjelmassa ja hieman vähemmän kahdessa pienemmässä ohjelmassa. Tämä heijastaa kahta seikkaa. Ensinnäkin sitä, että me olemme sopeuttaneet ohjelmia kriisin olosuhteisiin. Ne kulkevat käsi kädessä kriisiponnistelujen kanssa ja äh, ottavat huomioon sen, miten Kreikan hallitus ja työryhmä pyrkivät löytämään tien ulos kriisistä. Puoli vuotta sitten joulukuussa viime vuonna toteutimme huomattavan ohjelmoinnin kaikissa neljässä ohjelmassa, jotta saamme rahaa nuorisotyöllisyys aloitteeseen. Todellakin linjaamme toimintaohjelmia niin, että otamme huomioon tilanteen paikan päällä. Täytäntöönpano tasosta näette myös sen, että Kreikka suoriutuu varsin hyvin, kun ajatellaan rahan vastaanottokykyä näillä kahdella keskeisellä osa-alueella. Meidän uskomuksemme on, että Kreikan hallitus on täysin tietoinen niistä haasteista, joita sillä on edessään. Me teemme läheistä yhteistyötä työryhmän kanssa, kollegoiden kanssa äh, aluepolitiikan pääosastosta. Näin varmistamme, että rakennerahastojen varat käytetään hyvin. Päätän puheenvuoroni tähän, koska taisimme puhua jopa alle tuon 15 minuutin. Kiitoksia ajansäästöstä. Kiitos myös kattavasta alustuksesta. Sitten seuraavaksi herra Ben Knappen, EIPn pääjohtaja. Olkaapa hyvä. Well, uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia tilaisuudesta tulla hiukkasen selittämään sitä, mitä EUn pankki EIP tekee Kreikassa. <clears throat> Of course, uh, we are all aware of... Totta kai, kaikkihan me tiedämme vaikean tilanteen, jossa teemme työtä. Täällä jo kuultiinkin, että Kreikan talous on kutistunut viimeisen viiden vuoden aikana jopa neljänneksen verran. Viime vuonna 6 prosenttia, tänä vuonnakin miinusta on ennakoitu olevan nelisen prosenttia. Eli vaikea ympäristö. Vaikeaa myös ajatellen rahoittamista, koska tässä on nähty valtava huonontuminen ajatellen kaikkien kumppaneiden luottokelpoisuutta. Totta kai myös jatkuva pudotus myös investoinnissa. No, mitä me sitten olemme tehneet? Me olemme yrittäneet aika menestyksellisestikin ylläpitämään oman toimintamme. Tässä on mukana myös paljon teknistä avustamista. Tämän lisäksi me olemme myös miettineet, mitä mahdollisuuksia olisi saada käyttöön uusia malleja, uusia lähestymistapoja, jotta selvittäisiin tästä tilanteesta. Tästä päivästä lukien me olemme jo aika lähellä täytäntöönpanoakin. Maksuja on suoritettu uusiin ohjelmiin, joita olemme käynnistäneet. Ensinnäkin me olemme nyt viime metreillä neuvotteluissa PK-yrityksille tarjottavasta takurahastosta. Maksatukset alkanevat piakkoin tämän osalta. Kuten kaikki me tiedämme, PK-yrityksille tarjottava riihikuiva raha on kaikkein vakavin ongelma Kreikan taloudessa näinä aikoina. Tällainen PK-yritysten takuurahasto voi jopa kasvaa miljardiin euron asti. Me olemme jo maksaneet 225 miljoonaa euroa eri pankeille valtion takausohjelman puitteissa. Sitten toiseksi, ensi kertaa meidän historiassamme Euroopan investointipankissa meillä on myös kaupan tukijärjestelmä 12. kesäkuuta se allekirjoitetaan ja se käynnistyy aika pian sen jälkeen. Kaupan rahoitusjärjestelmä, jos se todella on, toteutuu, niin siinä pankkien Kreikassa täytyy hyväksyä PK-yritysten luotot ja sitten me taakaamme sen. Kyse on noin puolesta miljardista, kun se käynnistyy kaikkeen sen päälle, mitä meillä siis on kaiken kaikkiaan, eli yhdestä puolentoista miljardiin euroon. Kolmanneksi, kuten täällä jo kuultiinkin aikaisemmin, me osallistumme myös ydinhankkeiden ja erilaisen toimilupien rahoittamiseen. Valtiolle annoimme jo luottoa 650 miljardia moottoriteiden käyttölupia varten, ja nyt tässä käydään jo neuvotteluja, ollaan aika pitkälläkin ja meidän rahoitusopimuksemme allekirjoitetaan vielä ehkä ennen kesälomia ja ehkä juuri kesän alussa. Käyttölupasopimus saattaa jo johtaa jopa 20 000 työpaikkaa välillisesti ja välittömästi. Ja vajan prosentin verran saadaan kasvua myös BKT. -hän. Eli tämä on keskeinen osa meidän toimintaamme Kreikassa. Jos tämän kaikki ynnätään yhteen. PK-yritykset tarkoittavat akuraasto, kaupan rahoitusjärjestelmä, käyttöluvat, niin kaikki tämä johtaa valtavaan rahoituksen meidän osaltamme nimenomaan suhdanteita vastaan, jotta voitaisiin elvyttää taloutta kaikin keinoin. Tämän lisäksi ne, jotka nyt tuntevat vähän paremmin tätä aluetta, tietävät, että meillä on myös sitoumus suoraan luototukseen. Nyt käydään ehdoista neuvottelua, mutta olemme myös suoraan rahoittamassa 200 miljoonan euron verran Atenan ja Patraksen moottoritietä varten. Sieltäkin on tulossa uutta tulosta. Jos tarkastellaan nyt kokonaiskuvaa, niin tämän puoliväli, vuoden puolivälin mennessä me olemme varmasti jo maksaneet lähes 700 miljoonaa euroa. Sen jälkeen tarkoituksenamme on allekirjoittanut allekirjoittaminen on ihan kivaa, mutta maksatukset nyt tietenkin olelaisempia, mutta allekirjoituksesta lähdetään liikkeelle. Siis me olemme pyrkineet allekirjoittamaan näitä maksatuksia yli miljardin, jopa lähes puolitoista miljardin euron verran tänä vuonna siis kaiken kaikkiaan. Lisäisin vielä tähän, että johtokuntamme hyväksyi 400 miljoonaa euroa Thessalonikin metro b varten. Eli jos ajatellaan moottoriteiden käyttöluvat, niin tässä on vielä muitakin hankkeita tulossa. Siksi ollaan jo aika hyvässä vauhdissa ajatella nykytilanteen tukemista Kreikassa. Ja kuten totesin, tilanne on vaikea. Herra esittelijä Hatsimarkkaakis on varmasti tästä samaa mieltä. Me olemme ainakin hänen kanssaan samaa mieltä. Tässä on nähtävissä, että työsarkaa on paljon vielä Kreikassa täytyy nyt vielä katsoa, löytyykö uusia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia. Periaatteessa me olemme omia mallejamme uudelleenkin miettineet pankissamme, jotta voisimme auttaa Kreikkaa. Viime kädessä me olemme työstämässä myös sitä, että voisimme mahdollisimman pitkälle aktivoida teknistä apua, yhteisiä palveluja. Ei ole kyse pelkästään rahasta, vaan myös muusta avusta, hallinnoinnista, hankkeiden rakenteesta – Kuten on nähty, niin yksi ongelmista on Kreikan omat valmiudet, siis hallinnossa ja hallinnon rakenne. Eli tätä me teemme. Kuten totesin, olemme kovastikin sitoutuneet siihen, että tartutaan kaikkiin tilaisuuksiin. Mutta kuitenkin pankkina meidän täytyy aina pitää mielessä myös sekin, että toimintamme vaikutukset eivät vaaranna kolmen aan asemaamme, eli hankkeiden täytyy olla toteuttamiskelpoisia, vakuuksien täytyy olla ennustettavissa, mutta kuitenkin hyvässä vauhdissa ollaan niin olemme aika toivekkaita siltä osin, että uudet ohjelmat voidaan käynnistää, jotka nyt ovat jo olemassa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kiitos myös siitä, että pisitte, piditte niin hyvin kiinni aika rajasta tässä esityksestänne. Täällä on nyt seitsemän puheenvuoropyyntöä. Ja aika ei ole liikaa. No vielä yksi. Herra Odi liittyy tähän joukkoon. Käyttäkää korkeintaan viisi minuuttia. Ensinnäkin pyytäisin, että Ines Ajala Sender käyttäisi puheenvuoron, mutta hän on vielä puhelimessa. Pystytkö Ines puhumaan nyt? <laughs> Perdón, presidente, no pensaba que estaba tan alta en la... Kiitos puheenjohtaja. En ajatellut olevan aivan siellä listan kärkipäässä. No, tällä erää halusin vain sanoa, että voisimme ehkä... Tai halusin esittää kysymyksen herra Reichenbachille tai ehkä joku muu voi vastata näihin kysymyksiimme. No, halusin kommentoida. Ah, sorry. Ah. Ai, ai, Perdon, signore. Puhuja pyytää anteeksi. Hän ei huomannut, että Reisenbach on paikalla. No, en huomannut teitä. Istuitte vähän eri paikassa. No, joka tapauksessa. Koska itse olen kotoisin Espanjasta, maasta, joka on joutunut näiden ongelmien, ongelmamaiden joukkoon, niin halusin katsoa, miten se, mitä Kreikassa tapahtuu, vaikuttaa myös meihin. Minulla on yleisiä kysymyksiä. Kreikan tapauksessa ja osittain myös Espanjan tapauksessa on ollut erilaisia lainoja, jotka liittyvät pankkijärjestelmän pääsyyn, jotta voitaisiin estää tällaisia laajempia maan pelastushankkeita. Tämä on siis Espanjan tilanne. Ja halusin kysyä näistä ehdoista, esimerkiksi Espanjan kohdalla – ja te selititte, minkälaiset ne ovat Kreikan kohdalla. Tämähän oli tällainen selkeä yleinen pelastuspaketti, niin haluaisin kysyä, miten voitaisiin toimia siis pankkisektorin uudistusten lisäksi Siis olisiko mahdollisuuksia antaa lainoja niin, että olisi tietty tarkoitus niille, jotta voitaisiin välttää perheiden ja pk-yritysten ja jopa julkishallinnon velkaantuminen. Nyt olemme noidankehässä, jossa pankat, pankit käyttävät lainoja, jotta ne voivat ratkaista omia ongelmiaan, eivät anna luottoa ja näin syntyy todella heikko tilanne. Yrityksille ne käyttävät säästöjään. Tämä koskee myös perheitä. Ne joutuvat tällaisen velkakierteeseen, joka voi olla hyvin laajaa. Ja voi syntyä siis toinen sykli jossa pankit joutuvat sitten lähtemään rahoittamaan, koska ei pystytty aikaisemmin toimimaan laajemman ongelman välttämiseksi. Tässä ensimmäinen kysymykseni. Ovatko nämä ehdot kyllin niin joustavia, jotta todella voidaan toimia niin, että voidaan välttää tällainen valtaisa velka kierre. Ja sitten toiseksi näen, että Kreikassakin, aivan kuten muissakin jäsenvaltioissa, on nähty kahdenvälisiä aloitteita jäsenvaltioiden välillä. Esimerkiksi Espanjan Saksan kanssa on kahdenvälisesti järjestänyt rahoitusta pk-yrityksille, eli ei ole toimittu EUn tasolla tällaisesta kansalaiset eivät varmastikaan tiedä mitään. Eivät espanjalaiset tiedä, että miksi tai millä ehdoin tai ylipäätään, että Saksa antaa luottoa espanjalaisille yrityksille. Eli pitäisikö kuitenkin luoda puitteet, joiden kautta saadaan johdonmukaisuutta tällaisiin kahdenvälisiin toimiin Troikan toimin kanssa – Tällä hetkellä ei tiedetä tarkkaan, miten tässä toimitaan. Esimerkiksi nuorisotakuu, josta on puhuttu, puhutaan 40 miljardista EIPn osalta. Eli että kun toimitaan kahdenvälisesti ja kun vielä keskustellaan monivuotisesta rahoituskehyksestäkin, niin halusin tietää, onko olemassa puitteet jossa valvotaan, miten kahdenvälisesti toimitaan. Kyseessä ovat kuitenkin eurooppalaiset rahat, eikä valvonta ole suuren suurta. Ja sitten vielä lopuksi eräs kysymys, jonka halusin esittää aikataulusta. Haluaisin kuulla selkeästä aikataulusta. Te itsekin tästä nyt puhuitte Kreikan suhteen ollaan turhautuneita, kun nähdään, että ei saada merkittäviä tuloksia aikaan. Talous on kärsinyt enemmän kuin on odotettu. Eli miten voitaisiin laatia uskottavat puitteet, jotta tällaista turhautumista ei synny, tai yhtäkkiä ei voida enää käyttää inhimillisiä resursseja, yritykset eivät toimi. Eli miten voidaan taata se, että toimet, joihin lähdetään, todella antavat taakuita, ovat uskottavia. Koska on nähty toimia, jotka eivät kuitenkaan ole tuoneet mukanaan työpaikkoja. On reagoitu väärän, väär, väärällä tavalla. Eli miten tätä kysymystä voidaan katsoa, jotta kasvua saadaan niukuudesta huolimatta aikaan. Jos katsotaan sosiaalirahastoa, inhimillisiä resursseja, täytyy katsoa kuinka kauan nämä luodut työpaikat säilyvät. Totta kai työmarkkinat ovat globaalit, mutta ei Euroopan työmarkkinat tässä mielessä ole globaalisoituneet, koska meillä on tietyt sääntömme. Eli nyt tarvitaan suuntaviivoja siitä, mihin asti kansalaisten pitää vielä sinnitellä, jotta todella päästään asioista eteen, asioissa eteenpäin. Asiassa ei ole päästy kyllin nopeasti eteenpäin emmekä tiedä, mitä tapahtuu, kun koko naisia teollisuuden ja talouden aloja on vaipunut erittäin huonoon tilaan Kreikassa ja muualla. Kiitos. Seuraavaksi Stavrakakis. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin toivottaa kaikki alustajat tervetulleiksi ja haluaisin kiittää heitä mielenkiintoisista ja rakentavista puheenvuoroista. Kiitos myös komissiolle ja työryhmälle näin aikoina, kun Kreikan valtio ponnistelee kovasti itsekin, jotta saadaan vakautta valtion talouteen ja myös aikaan talouskasvua. Minulla on kysymys herra Foppensille ja herra Reichenbachille, molemmille sama kysymys. Voisitko kertoa, Mitkä ovat ne tärkeimmät alat, joilla on puutteita, missä laahataan jäljessä ja miten rakennerahastoja voitaisiin käyttää tällä ohjelman, ohjelmistokaudella? Kiitoksia tästä erittäin selkeästä ja ytimekkäästä kysymyksestä. Seuraavaksi Sondergaard. Tack, eh, herr Forman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kommentti. Minä nyt olen istuskellut täällä ja minä olen komission esitysten jäljiltä hiukkasen hämmentynyt ja hukassa. Vaikuttaa nyt siltä, että ikään kuin tässä mennään oikeaan suuntaan. He puhuvat, että ollaan oikeilla raiteilla, hyvä niin tietenkin. Mutta tämä muistuttaa minua hiukkasen myös Troikan lausuntoja Kreikan tiimoilta. Ne ovat aina osoittautuneet virheellisiksi. Joka kerta, kun jotain politiikkaa on harjoitettu, niin se on vain huonompaan jamaan saanut maan. Ei minulla nyt sellainen outo tuntu, että ollaanko tässä nyt todella mennä, menossa oikeaan suuntaan, niin kuin komissio väittää. Yksi kysymys ensinnäkin herra Reichenbachille. Erässä haastattelussa Frankfurtin Algemeine Zeitungille 9. päivä helmikuuta 2012 Kreikan entinen valtiovarainministeri totesi, että Euroopan rakennerahastojen varojen käyttö on johtanut oikeastaan Kreikan talouden murtumiseen. Hän siis kritisoi kovasti tätä ja hän puhui nimenomaan vuodesta 2011, niin että rakennerahastojen varoja käytetään lähinnä kulutukseen. Ei niinkään, että niitä käytettäisiin investointeihin esimerkiksi kilpailukykyiseen tekniikkaan. Siksi kysyisinkin teiltä, onko kritiikissä mitään perää? Onko herra Reichenbach ollut yhteydessä entisen talousministerin, ajatellen tätä taustaa nimenomaan, ja onko täällä mitään vaikutusta työryhmän työhön? Sitten toinen kysymys Manokselle, herra Manokselle. Teidän ansioluettelossanne tätä päivän varten että olet tärkeissä perusrakenne hankkeissa, siltahankkeissa ja Atenan lentokenttähankkeessa. Kun nyt tätä äh, lainaan tässä, niin tässä on niin paljon kuultu kritiikkiä. Ajatellen just, juuri Kreikan talousarvopolitiikkaa näissä hankkeissa. Nimittäin, että tämä on ollut kaikkein suurin ongelma myös ajatellen Kreikan velka tilannetta. Toisin sanoen Peloponesuksen silta tai lentokenttä ja metro ovat johtaneet valtaviin menoihin ja tätä me paineisiin myös talousarviota kohtaan. EU on ollut myös rahoittamassa näitä, eli miten te vastaatte tähän kritiikkiin? Onko tämä ihan perätöntä kritiikkiä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 Kreikka ja sen hyvinvointi. olivat tietyllä tasolla ja kun kriisi syntyi, ja siis kriisihän ei tunne rajoja, se levisi myös muualle, niin kuulimme, että luotonantoa on vähennettävä nopeasti, ei 30-40 vuoden aikavälillä, vaan nyt heti, koska pankkiala on vaikeassa tilanteessa, kuten kollegakin äsken mainitsi. Tiedostan, että työttömyys on maassamme korkealla, eh, mutta minulla ei ole edelleenkään selvää, miten sitä voitaisiin vähentää. Totta kai on hankkeita, kuten infrastruktuurihankkeita, joiden kautta työpaikkoja voidaan luoda, mutta se ei yksin riitä. Kreikassa ja joissakin muissa maissa on liikaa talouden toimijoita, jotka äh, voisivat tuottaa tuotteita itse, mutta ne joutuvat tuomaan tavaroita. Eikä ole mikään salaisuus, että Kreikka on joutunut palauttamaan esimerkiksi rahastosta saamien varoja. Erässä esityksessä tänään kuulimme, että Kreikassa on käytetty miljardeja sosiaalipuoleen. Halutaan panostaa inhimillisiin resursseihin. Näin tietysti halutaan tehdä kaikkialla Euroopassa, mutta miten esimerkiksi voidaan panostaa siihen, että ihmiset voivat kouluttautua, uudelleen kouluttautua. Ja tärkeä sana on hallinnon uudistus. Tulevaisuudessa mielestäni on keskityttävä juuri tähän uudistukseen, jotta päästään tilanteeseen, jossa rahoitus Euroopan unionista ei ole poliittinen väline. Joskus syntyy liikaa esteitä varojen käytölle. Ja olen kollegani Inesin kanssa yhtä mieltä siitä, että näiden maiden kansalaisille pitäisi olla selvää, kuinka paljon ja miten investoidaan ja rahoitetaan – hankkeita, jotta todella voidaan vähentää työttömyyttä, puuttua nuorisotyöttömyyteen ja niin edelleen. Meidän täytyy myös pyrkiä löytämään uudenlaisia hallintomalleja ja uusia henkilöitä hoitamaan asioita. Kiitoksia. Seuraavaksi Skyla uh, Mr. President, thank... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin alkuun kiittää kaikkia vieraitamme tässä kuulemistilaisuudessa heidän käyttämistään puheenvuoroista. Haluaisin esittää kysymyksen Reichenbachille, mutta myös muille komission edustajille ja investointipankin edustajalle. Olen varma siitä, että kaikkien aikomukset ovat hyviä näissä toimissa. Mutta Tarttuuko työryhmä todelliseen ongelmaan ja sen ytimeen? Onko kaikki tämä relevanttia? Sanonpa tämän vielä täsmällisemmin. Kreikan julkisella sektorilla on kaksi ongelmaa, jotka kaikki tunnustavat. Puolueen vaikutus ja korruptio. Jos ajatellaan rahoituksen saantia ensinnäkin, työryhmä mainitsi instrumentteja 2,9 miljardia Euroopan puolelta ja 132 000 on annettu pk-yritysten käyttöön. Samanaikaisesti vuonna 2012 kaksi pääpuoluetta Kreikassa onnistui saamaan pankeista 30 miljoonaa lisää lainoja, velkaa. Pankeista siis, jotka ovat tällä hetkellä julkisen sektorin hallussa oikeastaan. Kaksi pääpuoluetta, valtapuoluetta. Ne lisäsivät rahoitustasoaan 245 miljoonasta yli 270 miljoonaan. Näyttää siltä, että ne ovat todella tehokkaita rahan äh, jakelussa puolueille ja hyvin vähän tehokkaita kun raha taas pyritään toimittamaan yksityiselle sektorille. Mitä, minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää? Ja sitten toinen esimerkki. Julkisen sektorin nimitykset. Olemme puhuneet siitä, miten julkinen sektori voisi toimia paremmin. Minkäänlaista ansioiden arviointia ei toteuteta julkisella sektorilla johtotoimissa. Kaikki nimitykset tehdään perinteisen järjestelmän mukaisesti, aivan niin kuin Venizelos äh, on tunnustanut. Eli tietty prosenttiosuus äh, kuuluu kullekin puolueelle korkeista viroista julkisessa hallinnossa. Ainut tapaus, jossa Troikka ja työryhmä ovat puuttuneet, on veronkeräys. Jos sanotaan, että pelkästään verojen kannon alalla meritit otetaan huomioon ja muussa julkisessa hallinnoinnissa, korkeissa viroissa meriteillä ei ole mitään virkaa, niinkö? No sitten vielä täsmällisempiä kysymyksiä. Yksityistäminen tällä hetkellä toteutuu pääasiassa pelitoiminnassa. Me tiedämme, en tiedä, oletteko kuulleet kaikesta tästä, mutta me tiedämme, että rahan pesua tapahtuu huomattavissa määrin pelisektorin kautta. Viiden, kuuden viimeisen vuoden aikana meillä on ollut esillä isoja tapauksia siitä, että on saatu kiinni rikollisia, jotka nimenomaan pelisektorin kautta ovat pesseet rahaa. Huumekauppiaita, prostituutiota, prostituutioverkostoja, Venäjän ja Georgian mafian sivuhaaroja, jotka toimivat äh, Kreikassa, lääkäreitä, asianajajia, veronkantajia. Kaikki nämä tekevät sitten äh, rahanpesua. OPAPin kautta, pelisektorin kautta. Eli yksityistäminen on oikeastaan ikään kuin yksityistänyt rahaa. Oletteko koskaan pohtinut sitä, että voisitte perehtyä rahanpesutoimintaan tällä alalla? Olen katsonut työryhmän papereita ja siellä todetaan, että rahanpesu alalla järjestettiin seminaareja ja siellä puhuttiin tällaisesta tason yksi tiedos, tietoisuuden herättämisestä. E, emme me tarvitse rahanpesussa tietoisuuden herättämistä, vaan tarvitaan todellista konkreettista työtä konkreettisilla sektoreilla, joissa näitä asioita tapahtuu. Ja sitten vielä loppuun yksi esimerkki veronkannosta. Olemme saaneet tutkimusraportin Kreikasta ja veronkannosta Kreikassa. Meillä on sellainen järjestelmä, jossa jossa nousee esille näkemyksiä siitä, että ainakin 80 000 lahjusta on veronkannossa maksettu vuonna 2012. Jos vaikkapa joka kolmas päivä veronkantaja ottaa lahjuksen, niin äh, sitten ainakin tuhathan näistä kertyy. Mitä te teette tällä saralla, kuuluu kysymykseni. Teillä on myös sektorikohtainen korruptiovastainen strategia ja eettiset säännöt työntekijöille. Todellinen kysymykseni kuuluukin, onko työryhmä relevantti työssään? Toki sen aikeet ovat aivan hyviä, olen tästä vakuuttunut ja järjestetään mukavia seminaareja, laaditaan strategioita. Kaikkea tätä puhastellaan, mutta toimitteko todella relevantisti? Thank you very much. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Hatsimarkkaakisille. Kiitoksia. Kuuntelin tarkkaan Stefanos Manosta, kun hän puhui Kreikan julkisen, julkishallinnon luonteesta pyhänä lehmänä. Hänen mielestä Troikan ainoa saavutus oli pelkästään se, mikä saavutettiin kiristämällä muuten. Eli siis teet tämän, niin saat rahat, tai muuten et. Voikohan herra Rakebach vahvista tämän, että Kreikan julkisen hallinnon kanssa on vaikea tehdä yhteistyötä, kun kiristys on ikään kuin ainoa keino saada aikaan muutosta. Kun ajatellaan, miten naivi tämä käsitys on, että ei pitäisi neuvoa, vaan tehdä ja hoita homma, kun herra Manos ei pelkästään neuvoja antaa, vaan tehdä homma, niin eikö se ollut toimeksiaan tuonne lähtökohtakin ainakin alussa? Vai oliko tämä liian lapsen uskosta alusta alkaen? Se tehdä poppensille kysymys. Kiitos alustuksestanne. Totta kai siinä puhuttiin paremmasta käyttöasteesta myös suhteessa muihin EU-maihin. Nyt on vain niin, että 31 miljardista eurosta kaudelta, kaudelta 2007-2013 11 miljardia on maksettu, 20 miljardia on hyväksytty, mutta maksatuksia ei ole tehty. Siellä herra Popenson. Siis hyväksytty, mutta ei maksettu. Ja se hyväksyminen merkitsee sitä, että ovat siellä odottamassa. Ei niitä ole varsinaisesti käytetty vielä talouden, hankkeiden, työpaikkojen hyväksi. Eli kysynkin, pitääkö tämä paikkansa? Onko niin, että suurin osa tästä rahasta, joka menee tähän käyttöasteeseen, joka on hyvin alhainen, että todellakin se on vain hyväksytty, mutta ei, ei maksettu? Sitten kysyisin Poppensilta ja Reichenbachilta hankeluettelosta ne sivulla kahdeksan. Viimeisimmässä kertomuksessa viitatte myös hankkeisiin, 181 hanketta, jotka ovat tässä etusijalla. Jos sitten kertomuksesta etsii toteutettuja hankkeita, niin siellä on hankkeita vuodelta 2011. Ei oikeastaan mitään muutosta tapahtunut yhdessä vuodessa. Haluaisin vain tietää tarkemmin, pitääkö paikkansa. Herra Stubbille kysymys. Niin, että te harjoitte maapolitiikkaa. Tässä on Andorin kanssakin kokoustettu. Taitaa hänkin olla menossa sinne kesäkuun lopulla. Ja siksi kysyisin seuraavaa. Kuinka paljon työpaikkoja on sosiaalirahaston myötä syntynyt? Kysyn ihan nyt suoraan tällaista kysymystä, koska on olemassa sellainen järjestelmä Italiassa, Sisiliassa ainakin, joka käyttää ESRn varoja yhdessä EI, Euroopan investointirahaston kanssa ja sitten luodaan työpaikkoja luodoi, luotoittamalla halvoilla luodoilla myös sosiaalisissa yrityksissä. Kreikan ra- lainsäädäntö estää tämän, mutta jos vähän miettii tarkemmin, missä näitä sosiaaliyrityksiä on ollut Kreikassa, niin niitä on hyvin vähän Atenassa, Pariisin kymmentä Kossaarella. Siellä on nimittäin kaupunginjohtaja, on jo kuudetta valittu ja hän no on riittävän hyvä tässä. Ei nyt mene siihen sen enempää. Mutta meillä on kyllä mekanismi olemassa. Me olemme nyt todella kriisin kourissa. Ja yhtäkään työpaikka ei ole syntynyt tämän mekanismin myötä. Miksi siihen kuluu niin paljon aikaa? Hyvä, että sopeudutte sinne, mutta miksi se lahta jäljessä? Onko niin, että kun Andor menee kesäkuussa sinne, että pari työpaikkaa on ainakin syntynyt tämän järjestelmän puitteissa. Sitten viimeiseksi vielä Knappille kysymys. Kiitos kovasti, että esititte näitä lukuja. Kerroitte siitä, mitä te teette. Ja hyvä, että olette ainakin allekirjoittaneet sopimuksia paljon. Ehkä voisin ottaa tämän viimeisimmän hankkeen Thessalonikin metron. Sinne menee noin 400 miljoonaa kaikkiaan. Kukaan ei vastusta Thessalonikin kaupunginjohtaja, joka on ollut kaikkein innovatiivisimpia, eli sinällään hyvän. Mutta voiko herra komission jäsen Haan sanoa, että nyt loppu suurissa hankkeissa, nyt täytyy keskittyä siihen, että tuetaan pk-yrityksiä näin taloutta. Tämähän on iso hanke tämä. Sitten kuitenkin samaan aikaan te olette vanhoissa ajatuskuloissa 400 miljoonaa isoon perusrakennehankkeeseen ja sitten kuitenkin itsekin totesitte, että paljon tärkeämpi väline olisi tämä pk-yritysten takurahasto. Siitä nyt on keskusteltu jo parikin vuotta. Että niin, että toukokuussa se olisi käynnistetty, eikä se ei ole yhtikäs mitään vielä siellä. Eli koska tämä pk-yritysten takurahasto oikein alkaa, se on äärimmäisen tärkeä, niin kuin voitte hyvin kuvitella. Me olemme kaikki samaa mieltä, kaikki puolueet ja kaikki pääosastot komissiossakin ovat samaa mieltä, että pk-yritysten luominen on paras tapa saada työpaikkoja aikaan. Mutta tämä kaikkein tärkein linkki puuttuu, herra Knappen. Miksi? Kreikan hallituksen vuoksi, vai siitä syystä, että Troikka ei löydä oikein keinoa tätä käsitellä yhdessä työryhmän ja investointipankin ja rahaston kanssa. Onko tässä liian montaa kokkea soppaa sekoittamassa? Ja koska tämä tärkeä väline oikein käynnistyi? Kiitos. Kiitoksia kovasti, Hatsimarkakis. Nyt vielä yksi puhuja, Jean-Paul Odi. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Se, mitä minä juuri kuulin, on, on järkyttävää. Kun tästä keskustellaan vaalien aikana, niin kyllä tämä vaikeaksi menee. Haluaisin onnitella Troikan virkamiehiä siitä kärsivällisyydestä, mitä he ovat osoittaneet ja heidän tekemästään työstä. Ei tämä helppoa ole hallitusten, jotka vaihtuvat niiden kanssa ja toisaalta EUn hallitusten ja valtioiden päämiesten viivyttelyn takia. Hyvin vaikeaa tämä on. Kolme neljä kommenttia. Kreikan kansalaisten pitäisi olla hyvin perillä asioista. Olemmeko me varmoja siitä, että he saavat tietoa? Mitä tapahtui viime vuonna? Tehtiin päätöksiä Euroopan rahoista, kun katselee lehtiä, niin näyttää siltä, että Kreikan kansalaiset toteavat, että emme me tiedä, mistä nämä rahat tulevat, eikä me maksa myöskään veroja näiden korvaamiseksi. Eli pitäisi olla todella täsmätiedotusta kansalaisille ja aivan erityisesti heidän edustajilleen, kansallisen parlamentin jäsenille Kreikassa. Toinen seikka, joka olisi hyvä tietää, on pankkien vastuullisuus olen ällistynyt siitä, että pankkeja ei kyseenalaisteta enempää. Omissa vaaleissamme aina kun pankki lainaa ylivelkaantuneelle yksikölle on tehnyt virheen ja tästä virheestä sitten joutuu seuraamuksiin. Kun pankit ovat lainanneet liikaa Kreikalle, eh, ovat menettäneet puolet varoistaan onko tämä riittävä rangaistus? Tästä ei puhuta riittävästi. No sitten nyt Troikkaan liittyvä kysymys. Onko otettu opi, oppia siitä, mitä Kreikassa on tapahtunut? Kun katsotaan, mitä Kyproksessa tapahtui, se amatöörimäisyys ainakin ulkoapäin katsottuna osoittaisi sitä, että todellakaan kaikesta siitä, mitä Kreikassa on tapahtunut, ei ole otettu oppia. Ja sitten investointipankki En lähde arvioimaan sitä, mitä sanottiin, mutta toteanpa, että pahoittelen, että neuvosto, komissio, toivon, että ei pankki sentään, eivät seuraa meidän valiokuntamme toiveita niin, että olisi jonkinlainen valvonta tehtävä pankilla. Äh, valvonta ei ole. Olemme vaatineet jo puolisen tusinaa vuotta, että tällainen valvonta järjestetään. Silloin kun näissä kompleksisissa rahoitustoimissa pankki on mukana, olisi hyvä, että sillä todella olisi tämä kolmen an luokitus ja jatkossakin, ja valvonta on sen takia oleellista. Pankkiunionista äänestämme, se olisi voinut olla yksi osa siinä, että pankkiakin valvotaan, mutta en tiedä miksi tätä ei tähän otettu. Kenties neuvosto ei halua, mutta se nyt menee hieman aiheen ohitse. Thank you very much. I understand that we are... Kiitoksia kovasti. Nyt voisimme kuulla sitten vastauksia näihin esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin totesimme, että Troikalla on hyvää tahtoa löytää ratkaisuja. Onko siis niin, että jos hyvää tahtoa löytyy, niin ratkaisuja löytyy. Voimme esimerkiksi ottaa oppia Espanjan kokemuksista liittyen infrastruktuuriin. Siellä on hyvin kattava infrastruktuurijärjestelmä, mutta ongelmia kuitenkin on ollut. Kysymys kuuluu, tar- tarjotaanko tässä nyt por- porkana vai keppiä Kreikalle. Ja saadaan, miten saadaan kestävää kasvua Kreikalle? Saadaanko sitä vai käykö niin, että toimitaan aina viime hetkellä, kun varoja annetaan? Eli tässä on ongelma, jota käsittelemme. Ja nyt ehdottaisin, puhui, että Ensin vastasi Reichenbach, sitten Maanos, Popens ja niin edelleen. Sopiko tämä? Aluksi pyytäisin siis Reichenbachia käyttämään puheenvuoron. Meillä on vielä parikymmentä minuuttia aikaa tämän asian loppuun käsittelemiseksi. Kuulin juuri Papensilta, hän joutuu juoksemaan. Eli jos sopii, niin hän voisi ehkä ensin vastata. Minä jään. Mr. Chairman, sorry for that. Of course I will have... A... Uh, Olen pahoillani tästä. Totta kai meillä on yksikkömme johtaa kyllä paikalla, mutta sen jälkeen joudun kyllä juoksemaan. Avainhaasteista ensin. Minä alustuksessani pyrin erittelemään tilannetta Kreikassa – nimenomaan rahastojen näkökulmasta ja täytäntöönpanon näkökulmasta, mutta myös laajemmissa puitteissa ajatellen haasteita. Totta kai tässä tärkeimpänä haasteena on se, että ei ole kilpailukykyä taloudessa, se ei ole kestävällä pohjalla. Se on nyt pantu etusijalle myös rahastoissa tästä syystä. Tämä liittyy pk-yritystukeen, innovaatioon, tutkimukseen, kehitykseen ja sen sellaiseen. Eli tämä pitäisi olla etusijalla. Myös jos ajatellaan perusrakenteiden rahoittamista. Ei voida sanoa, että perusrakenteet ovat ikään kuin pohjalla, mutta tässä täytyy ihan uusin silmin katsoa, mitä perusrakenteessa voisi rahoittaa ja taata, että on jotain synergiaa eri toimenpiteiden kesken. Jos ajatellaan yrityshautomoja, kehityskeskuksia, sen sellaisia. Totta kai tämä täytyy myös perusrakenneita tukea ja siinä tarvitaan eurooppalaisia yhteyksiä ten yhteyksiä esimerkiksi, mutta olemme aika epäileväisiä kuitenkin, jos ajatellaan, että rahoitetaan jotain paikallisteitä ja semmoisia. Siksi meillä on ihan hyvät sääntelypuitteet verotuksessa. Ei, tämä oli vanha mallein, ei ollenkaan, jos ajatellaan uusia puitteita verrattuna aikaisempaan tähän kauteen, niin se on ihan tyystin erilainen ja siinä annetaan paljon enemmän mahdollisuuksia myös keskittyä tuloksiin, tehokkuuteen, kes- keskittyä kaiken kaikkiaan. Tämä on tärkeintä, mitä me pyrimme tekemään yhdessä jäsenvaltioidenkin kanssa, Kreikan viranomaistenkin kanssa, koska pitää paikkansa. Me tarvitsemme ihan kunnon yhteistyötä viranomaisten kanssa Kreikassa, koska siellähän ne ohjelmat toteutetaan alueilla. Se on yhteistä hallinnointia ja siksi heidän tulee tässä myös täysin mukana. Tämä on todella haastettava, tehokas, hyvä julkishallinnon. Sen olemme kannanotossamme todenneet ja siksi tämä on rahoituksessakin etusijalla seuraavallakin kaudella, että saa taataan julkishallinnossa uudistukset. Minun mielestä tämä on todella tärkeää myös tähän puuttua. Sopimuksista sitten ylipuukkauksesta pitää paikkansa, kun me olemme jotain maksatuksia tehneet, onko se 54 prosenttia sopimuksista mutta jos katsotaan, niin sopimuksia on hyväksytty yli 80 prosenttia, jos sitten ajatellaan päätöksi. 134 prosenttia, eli siellä vähän ylimennyt paikan päällä. Eli kysyntää on. Mutta tietenkin, jos ajatellaan näitä lukuja, niin tässä on piilossa ongelmia. Ammattiksi puhuin myös hankkeiden kypsyydestä ja vastuunkannosta. Tämähän se ongelma on. Ja omistajuus ei ole kovin selvää, sitä ei ole oikein omittu siellä. Siksi olemme kehitelleet näitä luetteloja eri hankkeista, jossa on 180 hanketta. Varmasti herra Reichenberg voi tästä enemmän kertoa. Mutta tässä on aika jana vuoteen 2015 asti, koska silloin on saatettava viimeisten päätökseen. Voi olla, että keskeneräiset hankkeet voivat johtaa ongelmiin myös rahoitusoikaisuihin viime kädessä. Siksi tässä nyt on vielä aikaa tätä rukaata pitää paikkansa, että jossain kohdin on aika hidasta kehitystä saatu aikaan, mutta totta kai jos ajatellaan moottoriteitä, niin sitä on hankala saattaa päätöksen. Me olemme kuitenkin toiveikkaita sikäli, että me uskomme, että 2015 loppuun mennessä on mahdollista päästä täytäntöön panemaan. Tämän verran halusin sanoa. Olen pahoillani, minun täytyy nyt tästä kiirehtiä muualle, mutta onneksi kollegat voivat jäädä vastaamaan. Kiitos. Thank you very much, please, Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi Reichenbach. Thank you very much and thank you for these. Kiitoksia kovasti. Kiitos näistä tärkeistä kysymyksistä, jotka olette esittäneet. Ensimmäinen huomio. Jos katsomme tilannetta vuosi sitten, niin kaikki tässä saarissa olijat varmasti ovat tietoisia siitä, mikä tilanne silloin oli. Suuren pankin pääekonomisti silloin totesi, että Grexitin mahdollisuus, Kreikan euroalueesta poistumisen mahdollisuus on 90 prosenttia. Jos tilannetta katsoo nyt, niin en usko, että kukaan antaisi mitään lähelläkään olevaa lukua. Eli siis vuosi sen jälkeen, kun toiset vaalit pidettiin, niin tilanne on objektiivisesti tarkkailtuna parantunut. Maa on edelleenkin tantumassa, mutta ensimmäiset myönteiset merkit ovat jo nähtävissä. Tämä on matkailun ennätysvuosi. Myös vienti kasvaa tänä vuonna. Niin ikään talouden indikaattorit osoittavat, että muutoksia hieman tapahtuu. Ensimmäistä kertaa monien kuukausien kasvavan työttömyyden jälkeen. Näyttää siltä, että syntyvien työpaikkojen määrä ja toisaalta taas työttömäksi jäävien määrä ovat nyt kääntymässä myönteisempään suuntaan. Meidän pitäisi mielestäni katsoa, missä kohdin, mille perustuu toille Kreikka jatkossakin voi rakentua. Totta kai yritysympäristössä, liiketoimintaympäristössä, julkisissa hankinnoissa, lisensoinnissa, byrokratian vähentämisessä on työsarkaa. Nämä ovat tärkeitä osa-alueita, jotta saamme sisäisesti investointeja Kreikassa ja saamme myös ulkomaisia investointeja. On äärimmäisen tärkeää, että Kreikan hallitusta rohkaistaan käyttämään sitä, mitä meillä on tarjolla yhdessä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa, aina OECDstä Maailmanpankkiin. Me tarjoamme neuvoa niin, että nopeasti täytäntöön pannaan, käytetään näitä mahdollisuuksia, jotta tilanne saadaan korjatuksi. Te kaikki olette maininneet valtavan ongelman, likviditeetin mahdollisuuden rajat Kreikan taloudelle. Tästä ongelmasta on päästävä eteenpäin. Aivan niin kuin ministeri Manos on todennut, tämä tilanne ei häviä hetkessä. Tämä pysyy vielä useamman vuoden. Rakennerahastot voivat helpottaa jossain määrin kun tämän tueksi saadaan vielä investointipankin, Euroopan investointirahaston lähteet, kenties myös kahdenväliset lähteet, niin kuin on mainittukin. Tietoisuus siitä, että ongelma säilyy, ongelma on olemassa ja on ryhdyttävä selkeisiin konkreettisiin toimiin. Tämä viesti on oleellisen tärkeä. Valmistelevaa työtä on jo tehty kasvuinstituutin luomiseksi Kreikassa ja luonnos on jo laadittu. Nyt todella on oleellisen tärkeää, että Kreikan hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin, jotta tämä instituutti voidaan luoda. Sehän on toivoa tuova instituutti. Sitten muihin kysymyksiin. on useitakin seikkoja, jotka liittyvät pankkisektoriin, pankkijärjestelmään. Silloin kun jäsenvaltiot ovat pääomittaneet pankkejaan, ovat samanaikaisesti määritelleet indikaatiot suuntaviivat pankeille, ohjeet pankeille, niin että ne moraalisesti ainakin, jolleivät juridisesti sitoudu siihen, että ovat reaalitalouden palveluksessa – näin olisi voitu toimia myös Kreikassa. Tähän mahdollisuuteen ei ole tartuttu, mutta näin voitaisiin toimia myös muissa jäsenvaltioissa. Sitten selkeä kysymys, mitkä ovat pahimmat ongelma-alueet? Julkinen hallinto ja verohallinto ovat edelleenkin heikkoja lenkkejä. Hallintojärjestelmä, rakennerahastojen hallinnointi on myös nostettu esille sellaisina järjestelminä, joita toden totta voidaan parantaa. Kaikki yhdessä ponnistelevat rakennerahastot, työllisyyden, aluepolitiikan pääosasto ja me Teemme työtä, jotta uudella ohjelmakaudella lähikuukausina saamme tuloksia aikaiseksi. Jos haluamme parantaa rahastojen hallinnointitilannetta ja tarjota tukea, niin on otettava huomioon myös alueiden potentiaali ja kuntien potentiaali. Sitten edustaja Sandegaardin kysymys. Aiemman kehitysministerin kommenteista, lausunnoista. On kovin vaikeaa vastata tähän kysymykseen. Voin vain sanoa, että olemme tehneet yhteistyötä käsi kädessä parantaaksemme tilannetta rakennerahastojen osalta – viime kuukausien aikana on saatu aikaan lukuisia parannu, parannusaskeleita. Ja hän on ollut mukana siinä työssä, kun olemme laatineet tätä luonnosta kasvuinstituutille, jonka jo mainitsinkin. Luonnollisesti esitämme myös itse itsellemme sen kysymyksen, olemmeko me relevantti toimija. Kaikilla niillä aloilla, jotka näin selkeästi on nyt nostettu esille ja määritelty. Ja tiedän, että ongelmia on. Niitä ei käy kiistäminen. Vastaus on se, ovatko Kreik- onko Kreikan hallitus kykenevä tarttuvan näihin ongelmakohtiin ja ottamaan vastaan sen avun, sen tuen, jota kansainväliset toimijat EUlle tarjoaa, jotta tarvittavat muutokset voidaan tehdä. Nyt kun hallitus on ollut vuoden virassa, niin, niin kuin jo alussa totesin, siellä edelleenkin on tehtävä lukuisia rakenteellisia muutoksia. Sitten näemme, onko vuoden kuluttua tapahtunut rakenteissa todellista muutosta, eikä pelkästään taloustilanteessa. Kun ajattelemme pitkää aikaväliä ja keskipitkääkin aikaväliä, niin Kreikan talouden kestävyyden kannalta on tärkeää muuttaa rakenteita, eikä pelkästään nostaa veroja ja vähentää kuluja. Loppuun vielä sanoisin, että kahdenkymmenen kuukauden työsaran jälkeen Kreikassa. Olen tehnyt kreikkalaisten kollegoit ja muiden eurooppalaisten kollegoiden kanssa yhteistyötä. Vastamme on tullut lukuisia ongelmia, heikkouksia, mutta Tästäkin huolimatta ponnistelumme jäsenvaltioiden kanssa Kreikan tukemiseksi tässä mammuttimaisen suuressa tehtävässä, kun pyrimme muuttamaan julkishallintoa. Tiettyjä ensimmäisiä myönteisiä vaikutuksia on kyllä nähtävissä. Ensimmäistä kertaa Kreikan historiassa tämä hallitus on perustanut koordinaation pääsihteerin viran. 2012 alkuun saimme OECDltä raportin. Siinä todettiin, että koordinaation puute on yksi ongelmakohdista, yksi toimimattomuuden syistä. Ja tämä näkyy jokapäiväisessä työssä jatkuvasti. Nyt meillä on uusi pääsihteeri virassa ja totta kai toiminta täytyy saada käyntiin henkilökunta töihin, mutta perusta on jo olemassa. Aivan oikein nostitte esille korruptioongelman. Kreikan historiassa ensimmäistä kertaa on hyväksytty laki, joka tarjoaa perustan sille, että päättäväisesti, tehokkaasti toimitaan korruptiota vastaan. Toki voi olla skeptinen sen suhteen, toimiiko tämä laki. Minäkin olen jossain määrin skeptinen, mutta ainakin potentiaali, mahdollisuus on, johon nyt voimme tarttua. Kiitos. Thank you very much, Mr. Reichenbach. Kiitoksia kovasti, Reichenbach. Nyt on vielä seitsemän minuuttia aikaa ennen kuin siirrymme käsittelemään seuraavaa aihekokonaisuutta. Nyt kysyisin, voisiko Stefanos Manus vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin? Kiitos puheenjohtaja. Taisin kuulla ainoastaan yhden minulle esitetyn kysymyksen, jos teille sopii luon, luon ja keksin tässä kysymyksiä, joita minulta ei kysytty ja vastaan sitten niihin. Täällä nousi esiin kysymys siitä, onko komission työryhmä tarpeellinen. No, voin sanoa teille, että kyllä minä tietäisin komission edustajana, miten käyttäisin Reichenbachia. Kyllä minusta Reichenbach on hyödyllinen. Eli tässä täytyy pohtia sitä, onko vastaanottava maa halukas muutoksiin. Tässä pitää kääntyä kreikkalaisten puoleen. Haluatteko, että Reichenbach todella teitä auttaa? Tämä on ongelma. Ja kuten sanoin, tämä ei ole aivan selvää. Puheenjohtaja, luulin ymmärtäneeni, että kysyitte kepistä ja porkkanasta. Pitääkö kreikkalaisille antaa kalaa vai pitääkö heidät opettaa kalastamaan? Tätäkö kysyitte? No, totta kai pitäisi opettaa kalastamaan. Jokainen järkevä henkilö sanoisi näin. Mutta haluan vain todeta, että aikaa ei pian enää ole. Aikaa on rajallisesti opettaa kreikkalaiset kalastamaan. Joten tarvitaan eri tahoilla – radikaaleja toimia. Ja toinen asia, jonka haluaisin ottaa esiin, liittyy investointipankkiin. Olin mielissäni kuullessani, että Knappen viittasi siihen, että on pidettävä kiinni kolmen A-luokituksesta, eikä poliittisen paineen alla lähdettävät jos mihin hankkeisiin. En oikein ole selvitä tästä pk-yritysrakenteesta. Useinkaan niiden käyttäminen ei ole helppoa, vaan tilanne on Kreikassa usein hyvin sekava. Ja tässä yhteydessä korostaisin erät asiaa, johon Reichenbach puuttui puheestani, eli että tarvitaan todellista Kreikan pankkisektorin uudelleen arviointia. Eli tarvitaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä koko Kreikan pankki- ja rahoitusjärjestelmään. Olemme nähneet tiettyjä tapahtumia ympäri maailmaa, erityisesti hiljattain Kyproksessa. Meidän täytyy todella valvoa rahoitusjärjestelmää selkeästi, eikä pelkästään toimia tiettyjen liian optimististen odotusten perusteella. Ja sitten kysymys, joka minulle todella esitettiin, tuli Sondergaardelta, ja se koski infrastruktuurihankkeita, jotka minä saatoin ministerinä alulle vuosia sitten. 25 vuotta sitten otin käyttöön tietyn käsitteen Kreikassa – Tämä koski suuria infrastruktuurihankkeita, et, eli että olisi järkevää tehdä niin, että sen sijaan, että veronmaksaja maksaisi kaikki infrastruktuurikustannukset, käyttäjä maksaisi näistä. Näin järjestämme tarjouskilpailun Ateenan lentokenttähankkeesta niin, että kustannukset saataisiin käyttäjien kautta takaisin. Ja esimerkiksi moottoritieisteiden käytössä maksettaisiin tullia, samoin siltahankkeista. Ja kritiikki ei mielestäni ollut tässä oikeutettua. Nämä kolme suurta hanketta toteutettiin Kreikassa ja tämän jälkeen ei ole tapahtunut juuri mitään, paitsi vasta hiljattain. Ainut lentokenttä, jonka Kreikassa maksavat käyttäjät, eivät veronmaksajat, on juuri Ateenan lentokenttä, kun jokaisen lentokentän tulisi tulla maksatuksi käyttäjien toimesta, ei veronmaksajien. Ja kuten puheessani mainitsin, pyhän lehmän ei haluta Kreikassa puuttua. Lentokenttää ei lähdetä yksityistämään, koska ei haluta koskea työntekijöihin tällä alueella. Nämä hankkeet ovat mielestäni olleet esimerkkejä onnistumisesta. Tässä kaikki. Kiitoksia, Manus. Nyt kuulin, että herra Knappen joutuu lähtemään aikaisemmin, joten hän saa käyttää puheenvuoron ensin. Kiitoksia kovasti. Ihan lyhyesti vain vastaisin joihinkin kysymyksiin, jotka tulivat täällä esille, varsinkin herra esittelijä Hatsemar Kaakis esitti kysymyksiä. Hän kysyi PK-yritysten takurahastosta. No ensinnäkin hyvä uutinen on, että se on jo käynnistynyt. vaihe vaiheelta etenee, ainakin käynnistetty. Miksi siihen tuhrautuu niin paljon aikaa, kuten herra Reichenbachin totesi? Pankit olivat jo edelleen aika epävarmassa jamassa. Ei niinkään pääomittamisen kannalta, vaan kuitenkin kaltaisessa maassa on ponnisteltava kaksinkertaisesti, kun on tämä luottokelpoisuusongelma. Eli meidän täytyy nyt toteuttaa tämä hanke muiden kumppaneiden kanssa. Rakennerahasto on oma osansa, kuten pankeillakin. Periaatteessa on niin, että kun me emme ole mikään vähittäispankki, niin kreikkalaisten pankkien täytyy hyväksyä luotot pk ja sitten maksatuksista tehdään pyyntö. Mutta totta kai, jos tätä yhdessä nyt tarkastellaan, eri kumppaneiden kanssa. Nuorsin omat reunaehtonsa, säännöt ja määräykset liittyen rakennerahastoihin. Se täytyy nyt vielä selvittää. Kuten totesin jo aiemminkin, me pyrimme nyt reagoimaan tilanteeseen Kreikassa, mutta näin tehden me käytämme kuitenkin välineitä, joita ei ole aikaisemmin käytetty. Eli muiden kumppaneiden kanssa mekin opimme tätä tiedessämme. Mutta kuten sanoin, hyvä uutinen on, että se on kuitenkin käynnistetty. Viime kädessä tämäkin rahasto voisi jotain tarjota, jopa miljardin euron verran pk-yrityksille. Niin. Nämä suurhankkeet. Te viittasitte, kuten minäkin, Tessalonikin metro B-linjaan. No kyllä minä ymmärrän, mitä te ajatte takaa meidän suunnitelmissammekin on yhdessä komission kanssa ennen kaikkea tähdennetty horisontti 2020, eli investoida tulevaisuutetaan, eli innovaatioon, kestävyyteen, eikä pelkästään investoida vanhoihin juttuihin, teihin, siltoihin. Mutta me olemme kuitenkin miettineet hankkeita, joita on esitelty. Niitä on luettelossa 181 kaiken kaikkiaan, kuten teidän mietinnössäkin on todettu. Siis sellaisia hankkeita, jotka ovat kannatettavia, hyödyllisiä, toteuttamiskelpoisia ja sitten auttavat kasvamaan taloutta. Metro on yksi tällainen seuraavassa hankkeessa, seuraavassa vaiheessa, ikään kuin rauhoittakseni teidän mieltänne myös, meillä totta kai on velvollisuus myös selvittää riippumattomalla tavalla, ovatko nämä toteuttamiskelpoisia. Eli kaikenlaista valvontaa ja seuranta tässä on, ja olen samaa mieltä, että täytyy olla tietoinen kilpailukyvystäkin, eli täytyy nimenomaan innovaatio myös investoida. Eikä vain ajatella, että tässä moottoriteiden käyttöoikeuksia pystytetään. Ja sitten herra Odi kysyi myös meidän pankkimme varoista – ja määräyksistä. No, meillä on johtokunta, meillä on tilintarkastuskomitea, meillä on nämä luottoluokituslaitokset, kansalaisjärjestöt, jotka myös seuraavat meidän hankkeitamme, ja sitten te, me olemme EU-pankki. Tekin syynä, että mitä me teemme, me joudumme teille raportoimaan. Ihan avoimella, läpinäkyvällä tavalla toimimme. Ja kuten totesin, tämä on myös aina mukana tilintarkastuksissa yhteenvetona, joka voitte lukea vuosikertomuksemme liitteenä. Ei tässä ole syytä ajatella, että me olisi avoimia. Thank you very much, Mr. Knapp. Kiitoksia Knappen näistä vastauksista. Nyt vielä loppu huomio ja kommentti Jean-Paul Odille. En sanonut, että ette toimisi avoimesti, vaan totesin, että teillä ei ole pankkivalvontaa, kun hallitusten, valtioiden päämiehet, komission sen päämiehet toteaa, että kaikki luottolaitokset alistetaan valvonnalle, niin se ei pidä paikkaansa. Teillä ei sellaista ole. Te totesitte, että teillä on sitä ja tätä, mutta ei teillä ole pankkivalvonta. Teihin ei kohdistu pankkivalvontaa. Myönnetään se suoraan meistat Trise totesivat, että meillä on oikeus perusta pankkiunionille. Minä tein tarkistuksen, josta parlamentti äänesti ja joka trilogissa kaatui. En lähde nyt tätä jankuttamaan, koska aihe ei ole tämä, mutta teihin ei kohdistu pankkivalvonta. Toki te toimitte avoimesti, transparentisti. Se ei olekaan tämän aiheena. Kiitoksia. Haluatteko vastata, herra Knappen, tähän sanottuun? I fully agree with Mr. Ordi. It's... Tietenkään tämä ei ole tämän päivän aihe. Tässä voin vahvistaa Odin sanat. Kiitos. I suggest that we... Hyvä. Nyt ehdotan, että viimeinen panelistimme Wolf tulisi tänne puhuja korokkeelle luoksemme. Kiitoksia Napen siitä, että tulitte paikalle. Pienen järjestelytauon jälkeen voimme sitten jatkaa. Nyt toivottaisin tervetulleeksi Guntram Wolfin, joka on Brysselissä toimivan Brygel-ajatushautumon virkaa tekevä johtaja – Nukuimme tänä aamuna hyvin mielenkiintoisen keskustelun, tai ainakin näin minulle kerrottiin. Joten mitä johtopäätöksiä voidaan nyt tehdä tästä kaikesta ja mitä poliittisia suosituksia tulisi laatia? Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. En usko, että johtopäätöksiä rupeaa tekemään koko aamupäivästä. Se oli hyvin täyteläinen, mutta ajattelin enemmänkin puhua meidän hiljattain julkaistusta kertomuksestamme, joka liittyy EUn ja IMFn avustuksen euroalueen maille. Siinä vertaillaan rahoitustukiohjelmia Kreikassa, Espanjassa, ei kun anteeksi Kreikassa, Irlannissa ja Portugalissa. Nimenomaan taloudellisesta näkökulmasta, mutta me mietimme myös institutionaalisia puitteita, eli tätä troikkarakennelmaa. Tämän päivän alustuksessa minä keskityn totta kai, koska kyse on Kreikasta, ainoastaan kreikkalaiseen osuuteen. Mutta jos tässä jotain aikaa jää, niin voi tietenkin johtopäätöksiä tehdä troikan osalta. Ensinnäkin ajatellen vertailua näiden kolmen maan kesken niin ainakin voidaan väittää hyvinkin, että Kreikan ohjelma on ollut kaikkein vähiten menestyksekäs verrattuna esimerkiksi Irlantiin tai Portugaliin. Me olemme muuten valinneet tämän otsikon hyvin tarkkaan. Kyse on varhaisesta arvioinnista, koska ohjelmat ovat edelleen käynnissä. Haluamme varmistaa sen, että ei tämä ole viimeinen sana, vaan välitarkastelu, kun ohjelmat ovat vielä kesken. No, ehkä ensin on ymmärrettävä, kun ajatellaan rahoitustukiohjelma ylipäätään euroalueella, on se, että rahoitusjärjestelyt ovat aika erityislaatuiset euroalueella. Meillä on monenlaisia reunaehtoja, ja siksi tämä apu on niin tyystin erilaista kuin yleensä on näissä ohjelmamaissa, IMF esimerkiksi EUn ulkopuolella siis. Meillä on omat taloudelliset reunaehtomme, ennen kaikkea liittyvät äh, rahaliittoon, mutta myös muuhun integraatioon. Meillä on poliittisia reunaehtoja. Ja Kreikka on kärsinyt varsinkin tästä, kun alussa ei ollut mitään EU-toimielintä olemassa rahoitustuen antamiseksi. Jopa ajateltiin, ainakin moni mietti näin, että emussa rahoitustuki ylipäätään kiellettyä. Eli tässä on juridisiakin reunaehtoja. Kreikka oli siis ihan ihka ensimmäinen maa, joka pääsi kokeilemaan tätä. Ja siksi tämä oli kivulias kokemus Kreikalle, mutta kyllä myös EUlle ja Troikalle. Alussa Kreikan olosuhteet todellakin olivat aika ainutlaatuiset. Toiseksi, jos nyt ajatellaan kustannushyöty-näkökulmaa, niin täytyy miettiä, mikä on panos, eli apu, ja mikä on sitten tulos. Jos ajatellaan ohjelmien kokoa, niin on syytä korostaa, että kaikki kolme ohjelmaa kolmessa maassa ovat olleet hyvinkin isoja, ihan kansainvälisestikin tarkastella. Varsinkin Kreikan ohjelma on ollut aivan erityisen suuri tässä oikealla, jos katsotaan vain tätä oikeaa taulukkoa, niin siinä on suhteessa BKT, mutta ihan absoluuttinenkin koko näissä ohjelmissa, joita IMF on viime 20 vuoden aikana tarjonnut maailman eri maille. Ja tämä on siis vain IMFn osuus ohjelmista. Siinä nähdään, että Kreikan pallo, jossa nyt näen, niin se on tuo iso kupla tuolla – jos sitä katsotte, niin se on erityisen iso. Jos ajatellaan vain IMFn osuutta, sekin on ihan valtava prosentuaalisesti PKTstä, mutta myös ihan miljardina euroina. Isoja ohjelmia siis, ja IMF tarjoaa noin kaiken kaikkiaan kolmannekseen. Eli Kreikan ohjelma on erityisen iso. Se on iso myös, jos sitä verrataan muihin ohjelmiin EU-ssa tällä kalvolla – on vertailtu Romania, Latvian, Unkarin, Portugalin, Ranin ja Kreikan ohjelmia. Tästä nähdään, että Kreikan ohjelma on noin 120 prosenttia BKTstä ja se kyllä selvästi erottautuu, no ajatellaan tätä apuakin. No sitten, jos menen nimenomaan Kreikan tilanteeseen, niin mielestäni on ihan kohtuullista sanoa, että ohjelmien alussa epätasapaino oli poikkeuksellista luokkaa Kreikassa. Se oli iso ja syvää. Jos ajatellaan esimerkiksi vaihtotaseen tilaa ja alijäämää, julkishallinnon valmiuksia, tästäkin jo kuultiin aamupäivällä paljon ja niin edelleen niin päin pois. Eli valtavia epätasapainotilanteita. Ja sitten huomattiin, että kun alun perin suunniteltiin ohjelmaa, niin se ei ollut kovin vakalla pohjalla. Eli alusta lukien oli hyvinkin todennäköistä, että jouduttiin tekemään korjausliikkeitä myöhemmin. Ohjelma ei ollut riittävän tuhdilla pohjalla ajatellen kestävyyttä lainotuksessa, ja se oli hyvinkin todennäköistä ajatellaan yksityistämisen tuloja tai verotulojakin joita ehkä kannettaisiin tulevina vuosina. Kolmanneksi alussa ohjelma keskittyi hyvin voimakkaasti talo- finanssikysymyksiin. Ja kun asiakirja lukee, niin huomataan, että pikkuhiljaa ajattelutavassa Troikan parissa tuli muutoksia siihen, miten pitäisi puuttua. Alussa keskityttiin siihen, että saadaan julkinen varainhoito kuntoon, jos puolessa välissä suurin piirtein tapahtui selvä muutos ja sanottiin, että ei, kun tässä pitää rakenne asiat hoitaa, julkishallinnon uudistaminen, mutta myös työmarkkinauudistuksia tarvitaan niin päin pois. Ja sitten myös tämä talousarviokysymys. Eli painotuksessa tapahtui muutoksia. Olen pahoillani, kun olen taloustieteilijä, niin lukujakin täytyy tässä vilautella. Tässä näytän hyvin yksinkertaisen vertailun, eli tässä nyt on vertailtu. Irlannista ja Portugalista en puhu, vain Kreikan sarakkeesta. Eli mitä ohjelman ajateltiin alussa tekevän, eli 2010 toukokuussa Kreikan ohjelma-asiakirjassa oletettiin, miltä Kreikka näyttäisi 2013. Ja mikä sitten on tulos nykyisellään helmikuussa 2013. Tässä on aika mielenkiintoisia löydöksiä. Yksi tärkeimpiä on, että BKT ja kotimaan kysyntä romahtivat paljon enemmän kuin ennakoi kukaan. Ohjelman alussa ennakoitiin, että Kreikan pudotus BKT oli 3-4 prosentin luokka, loppujen lopuksi se oli 21 prosenttia. Sitten huomaatiin, että kotimaan kysyntäkin supistui selvästi alussa ohjelmaa. Ajateltiin, että noin paritoista prosenttia, mutta se supistuikin 28 prosenttia. Tällä oli omat seurauksensa työllisyyteen. Työttömyyden ajateltiin olevan 15 prosentin luokkaa ohjelman alussa siis, ja sitten loppujen lopuksi se oli sitten 2013 27 prosenttia. Hyviäkin uutisia on, aika yllättäviäkin. Ensinnäkin ajatellen valtion alijäämää, niin siinä se nyt on, mihin ennakoitenkin päätyvä, kuten täällä jo vahvistettiin edellisissä alustuksissa. Oikeastaan tässä on saatu korjausta julkisessa varanhoidossa esimerkiksi alijäämän osalta, ja se on merkittävä muutos. Ja se johtuu myös siitä, että ei ollut paljon valinnanvaraakaan. Jos alijäämässä olisi lipsuttu, niin se olisi johtanut suurempaan rahoitusapuun ja siihen ei ollut halukkuutta. Toinen mielenkiintoinen löydös on, että vaihtotase koheni vähän enemmän kuin ajateltiin, johtuu lähinnä siitä, että kotimaan kysyntä niin paljon romahti eli tulot romahtivat. Ja sitten, jos ajatellaan yleistä valtion velkaa BKT-tasolla, niin se kasvoi paljon enemmän kuin ennakointiin. 175 prosenttia, eikä niin kuin ajateltiin 150 prosenttia. 150 prosentti ei pidä mitään saneerauksia siinä velan osalta. Siksi miksi tällainen ero on sitten velassa, siksi me teimme tällaisen yksinkertaisen erottelun, miksi velan taso on niin paljon korkeampi jo ollut kuin alun perin ajateltiin sen olevan. Ja sitten kävikin ilmi, että periaatteessa on kolme tekijää, jotka ovat tärkeitä. Ensinnäkin 2009 ohjelman aivan alussa rahoitusolot olivat paljon huonommat. Finanssiolot olivat huonommat kuin virallisesti tiedettiinkään. Eli puolen vuoden jälkeen Troikka tajusi, ehkä vähän myöhemmin, Troikka tajusi, että velan taso on 14 prosenttiyksikköä korkeampi PKT kuin alun perin ajateltiin ohjelma aloitettaessa. 14, 1, 4. Toinen ja merkittävä vaikutus on alhaisempi nimellinen BKT, koska tässä on suhde muuttunut. Ja tämä kasvoi ja se esittää suuren osan tästä lipsumisesta valtiovilassa. Sitten kolmas, joka oli tärkeä sekin, totta kai velkasaneeraus auttoi velan leikkaamista 26,6 prosenttia. Niin, minähän totesin, että Troikka oli kovin toiveikas yksityistämisen osalta – mitä tulee siitä saataisiin tässä niin on. Katsokaapa 2015 lukuja vain. Siinä on Troikan eri asiakirjat ja mitä niissä todeta siitä, kuinka paljon miljardeja 2015 saataisiin yksityistämisestä. Ohjelman alussa toivottiin, että Siis, että Kreikan hallitus saisi yksityistämisesti tuloja 5 miljardia. Sitten kun ohjelma huononi oikeusin vuoksi myös yksityistämisessä, niin heinäkuussa 2011 tuli huippu, kun Troikka sanoi, kun saadaankin 50 eikä 5 miljardia. No, nyt toiveikkuus on muuttunut realismiksi ja nyt ollaan alkuperäisissä ennustuksissa 6-7 miljardia. Eli oli aika jollain ohjelma suistui raiteiltaan ja sen sijaan, että sitä oikastaisiin kunnolla, niin oletettiin vain, että saataisiin paljon enemmän yksityistämistuloja. Tässä on ollut takapakkia monenlaista. Tästä on jo aika paljon puhuttukin aamupäivällä. Ensinnäkin olosuhteiden korjaaminen alkuverrattuna ja sitten kysynnässä on supistumista tapahtunut enemmän kuin kuviteltiin. Lisäksi pettymystä on myös viennin puolella verrattuna Troikan alkuperäiseen ohjelmaan. Ajateltiin, että vientisektori voisi tukia paljon enemmän taloutta ja enemmän kuin kotimaan kysyntä. Me olemme puhuneet jo pitkälti poliittisesta hallinnollisesta heikkoudesta Kreikassa. Varmasti ihan kohtuullista väittää, että alussa ohjelma Troikka aliarvioi vaikeudet tältä osin. Eli se, että miten paljon voidaan täytäntöönpanna ohjelmaa. Tämä poikkeaa selvästi Portugalista ja Irlannista, koska siellä ei niin paljon ollut ongelmia paikallisella tasolla. Ja tuskin tarvitsee edes muistuttaa kaikista keskusteluista, joita me täällä on käyty velkasanerauksesta. Tämä on totta kai iso taakka myös ohjelman suorituskyvyn kannalta, siis että miten edetä Kreikan kanssa. Ja sitten paljon puhuttiin Grexitistä, eli Kreikka ottaisi ja jättäisi euron. Moni johtava poliitikko esitti tällaisia lausuntoja. Se oli äärimmäisen vahingollista Kreikan taloudelle. Se murensi myös uskovuttavuutta Kreikan talouteen ja investointeihin. No sitten on tietenkin vaikea sanoa suosituksena näin jälkiviisaana, mitä olisi pitänyt toisin tehdä, mutta tässä ottaisin kolme seikkaa esille. Ensinnäkin kuvittelisin, että olisi pitänyt aikaisemmin mennä velkasaneraukseen, mutta ei ihan alusta lukien kuitenkaan. Siinä olisi tullut liian paljon vaaroja haurautta rahoituksessa, mutta 2011 alussa oli sellainen, että nopea velkasen olisi ehkä auttanut alentamaan velan tasoa. Ehkä olisi näin alisistuttu vähemmän sitten sitten muualla euroalueella ja EU:ssa ja myös IMFssä. Nyt on kuitenkin tehty 2011 suuri osa yksityisistä veloista on huomioitu julkisiin varoihin ja varmasti olisi vielä tukevammalle pohjalle pitänyt saada ohjelma. Se olisi lisännyt uskottavuutta Kreikassa ja Troikan puolellakin viime kädessä lisännyt myös menestyksen mahdollisuuksia. Eli kaiken kaikkiaan sanoisin, että Kreikka nyt on edelleen eurossa, saavutus sekin, mutta totta kai pääsy markkinoille, joka on ohjelman viime, viime tavoite, on hyvin kaukana vielä horisontista. Ja varmasti menee vuosia vielä ennen kuin Kreikka täysimittaisesti voi olla mukana eri ohjelmissa. Vieläkö minuutti on? Eli vielä viimeinen kalvo troikkaan liittyen. En tätä nyt ole vielä esitellyt sen enempää, mutta meidän verkkosivuillamme kyllä on ladattavissa tämä arvio kaiken kaikkiaan. Jos ajatellaan näiden instituutin roolia ei pelkästään Kreikassa, vaan muuallakin. Ensinnäkin IMF on syytä pitää mukana kelkassa. IMFn osa pitäisi muuttua. Tässä on kolme eri vaihtoehtoa ja kolmonen olisi meidän mielestämme paras. Eli se olisi ikään kuin katalysaattori myös luotottajana. Siis kyllä luotottaja, mutta ei kovin suuri, eli noin 10 prosenttia tulisi IMFltä. Mielestäni se olisi hyvä kompromissi. Se säilyttäisi riippumattomuutensa kuitenkin. Eli voisi sitten siis lähteä ohjelmista, jos niin haluaisivat, mutta olisi kuitenkin mukana myös jotain tarjottamassa näihin ohjelmiin. Sitten toiseksi komission rooli se, mikä tässä pisti silmään, oli se, että komissio on aika omituisessa tilanteessa asemassa Troikassa, koska komissio ei toimi siellä komissiona, vaan se toimii jäsenvaltioiden ja ESMn puolesta, ei kollegiona. Komission saama toimeksianto on nimenomaan sellainen, joka liittyy ESMään ja siinä on myös ekonvaliokunta mukana, mutta ei siellä kollegiota ole mikään kuin antamassa mitään panosta. Se on aika ongelmallista, jos ajatellaan kollegiota poliittisena elimenä, niin se ei ole siellä neuvottelukumppanina. Eli me uskomme, että tämä ei ole hyväksi komissiolle, kun, kuten ei myöskään ohjelmallekaan, koska tässä yhteisön elin toimii ja se valtioiden puolesta ja siinä tarvitaan monenlaisiin ongelmiin. Olemme myös sitä mieltä, että kun ajatellaan rahoitusapuohjelmia, niin siellä pitäisi olla erikoistuneita laitoksia. Tämä on suurelta osin tekninen tehtävä. Se kohdentuisi suoraan itse ohjelmaan. Yksi vaihtoehto olisi kehitellä ESM kohti Eurooppaa eurooppalaista valuuttarahastoa, mutta että sitten olisi myös muitakin mekanismeja tämän rinnalle. Ehkä olisi hyvä, että tästä EMFstä tulisi yhteisön elin. No sitten EKP pitäisi olla kyllä pelissä mukana, se on iso luotottaja. Se on myös altistunut riskeille merkittävällä tavalla silloinkin, kun tulee yhteinen pankkivalvoja, niin edelleen heikin joutuvat tuomaan esille omat huolensa. Emme usko kuitenkaan, että sen pitäisi olla neuvottelukumppanina täysimittaisesti, koska se on ristiriidassa ensisijaisen tehtävän kanssa. Eikä se olisi hyvä asetelma. Eli EKP ei enää pitäisi allekirjoittaa näitä lausuntoja aina missioiden lopussa, vaan komissio ja IMF pelkästään. Lopuksi, jos ajatellaan seurantaa, valvontaa, vastuunkantoa, niin kyllä Euroopan parlamentilla pitäisi olla isompi osa ohjelmien seurannassa. Mutta en usko, että parlamentti pitäisi ihan yksinään päättää ohjelmista. Enemmän on kyse valvonnasta. Tähän lopetan. Yeah, thank you very much. Kiitoksia kovasti, Wolf. pidätte kiinni aikataulusta. Mutta kiitos myös siitä, että annat meidän laajasti tietoa. Nyt sitten käymme lyhyen keskustelun tästä tärkeästä aiheesta. Kuka haluaa käyttää ensin puheenvuoron? Kylakakis. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä. Se oli erinomainen. Joo, vuonna 2010 ja 2011 pyysin, eh, tähän, missä mentäisiin nopeammin eteenpäin, kun Troika sanoi, että 150 miljardia, niin silloin esitin heti kysymyksen, tai sanoin Olli Reinille, että kyseessä on naurettava summa. Näin sanoin parlamentissa. Minulla on ainoastaan yksi spesifi kysymys. Mainitsitte tämän, mutta ette ehkä selkeästi suuri, suurin oppositiopuolue vuoteen 2012, asti, joka on nyt siis hallituksessa, vastusti täysin kaksi vuotta tätä ohjelmaa. Ja se, että meillä on nyt yli 600 000 uutta työtöntä enemmän kuin mitä ennustettiin, on todellisuutta Kreikassa. Miten, minkälainen rooli tällä oli mielessänne sen suhteen, mitä tapahtui? We gather a little. Jorgo, you would be... Kerätään kysymyksiä hieman. Jorgo seuraavaksi. On comment... Kiitoksia erityisesti siitä, että kommentoitte Euroopan parlamentin roolia. Palaan tähän vielä loppupuheenvuorossani. Herra Wolf, haluaisin esittää kysymyksen. Yhdyttekö Raihenbachin näkemyksen siitä, että objektiivisesti tilanne on parantunut? Raihenbach viittasi siihen, että on luotu pääsihteerin virka. Tässäkin yksi julkishallinnon virka, joka on luotu tavoitteena pyr- pyrkiä parantamaan tilannetta. Kuva kyllä on paljon parempi. Troikan raporttihan on muuttunut ja koko prosessi lähti käyttäjälle viime vuonna kesä-heinäkuussa Troika suhtautui positiivisemmin. Miksi näin? Siinä kysymykseni. Johtuuko tämä siitä, miten sisäisesti on arvioitu tilannetta. Troikahan esitteli tilannetta Asmussenin suulla kuulemisessa parlamentissa. Eli tässä mennään ohjelmassa. Sisäiset arviot, palkkojen pitää laskea ja myös hintojen pitää laskea, jotta Kreikka olisi kilpailukykyisempi. Onko tähän tavoitteeseen päästy? Ja sitten tämä ylijäämä. Suuri saavutus, että tähän tilanteeseen on päästy, mutta mistä tämä ylijäämä tulee? Paremmasta verojärjestelmästäkö vai ALV-järjestelmästä niin, että alvia on nostettu ja sitten taas yksityiset sijoittajat eivät niinkään voi investoida tai kuluttaa. Ja sitten vielä yksi kysymys kansalaiset, jotka seuraavat tätä lähetystä. Eräskin kansalainen haluaa tietää, Näettekö yksityisen sektorin ikään kuin avun kohteena markkinoille pääsyverojen leikkaaminen, PK-takurahasto. Tämä työ on alkanut, niin kuin kuulimme Knapilta. Riittävätkö nämä toimet teidän mielestänne? Kiitos. Kiitoksia, Jorgo. Nyt sitten vielä yksi kollega Ajalla Sender. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös herra Wolfille mielenkiintoista ajatuksista ja selvityksistä. Minä haluaisin kysyä teiltä ensinnäkin. Kerroitte tästä, miten paljon tässä on annettu valtavasti rahoitusapua Kreikalle sekä IMFltä, kuten myös Euroopan rahastoista. No, mikä olisi teidän johtopäätöksen ajatellen tätä huonoa valmiutta tai vähäistä valmiutta saada aikaan kehitystä tuossa maassa, kun kuitenkin näin paljon apua on annettu? Eli mistä kenkä pahiten puristaa? Mitkä ovat ne heikkoudet, jotka ovat johtaneet siihen, ettei näillä varoilla mitään vaikutusta ollut? Sitten toiseksi, minusta on todella huolestuttavaa se, minkä te toitte esille, että kun ajatellaan näitä ei ennusteita niin ei ne ole mitään tekemistä tulosten kanssa. Kuten Kreikastakin puhuttiin, niin en tiedä, onko tämä nyt toteutunut muissakin maissa. Minä kysyisinkin teiltä, jos ajatellaan Irlantia ja Portugalia, niin niitä nyt ei ole aikaa käsitellä mutta viittasitte näihin maihin kuitenkin Kreikankin yhteydessä. Tiedän Espanjan, Espanjassakin ennustukset ja tulokset ovat olleet kyllä aika brutaaleja. Siksi kysyisin, mistä se oikein johtuu? Huonot välineet vai, vai huonoa väkeä arvioimassa? Mistä tämä johtuu? Kyllä se minua huolestuttaa, jos jatkossa tämä toistuu ihan samalla tavalla ellei me saa tähän aikaan jotain korjausta. Ja vielä kysyisin teiltä. Herra Reichenbach meille puhui myös tästä, että 2013 meillä on nyt sellainen vuosi, että matkailu, mutta myös vienti on se, jossa saadaan aikaan isoja harppauksia. Espanjassa sanotaan ihan samaa viennin kohdallakin. Se nyt selittyy ehkä ihan hyvistä syistä, koska hinnat ovat laskeneet huimasti, ehkä palkatkin, talouskriisin syystä, niin ollaan kilpailukykyisempiä myös viennin kannalta, mutta emme nyt sinällään ole sen kilpailukykyisempiä. En tiedä, onko tästä samasta kyse, kun täällä todettiin, että vienti on kaiken vahvin jalka, myös matkailu 2013 vuonna talouden elpymisessä, niin mitä mieltä olette viennin kyvystä ja kantokyvystä? Tähän haluaisin reagointia. Thank you very much. Uh, now we have a huge range. Kiitoksia kovasti. Tässäpä tulikin koko joukko kysymyksiä. Olkaa hyvä, Wolf. Kiitoksia näistä erinomaisista kysymyksistä. Toivottavasti ainakin osittain pystyn vastaamaan niihin. Ensinnäkin ensimmäisen kysymyksen en oikeastaan voi vastata, koska emme ole harjoittaneet mitään syvää poliittista analyysiä, enkä talouspolitiikkona halua ottaa tähän kantaa. Sitten siihen, mitä Hatsimarkkaakis kysyi siitä, onko tilanne objektiivisesti parantunut. Ensinnäkin voidaan objektiivisesti sanoa, että äh, olosuhteet ovat todella parantuneet. Ne olivat vielä vuosi sitten dramaattisen huonot, ne ovat edelleen huonot, mutta paljon paremmat kuin vielä vuosi sitten. Eli siinä mielessä on tapahtunut selkeää objektiivista parannusta. Ja syyn etsiminen tähän parantumiseen on hankalaa akateemiselta kannalta katsottuna. EKPn lausumilla on tietysti ollut painava rooli, samoin sillä, että ei enää puhuta Kreikan erosta, eurosta, Tämä oli todella suuri virhe Kreikan ja Euroopan kannalta. Ja se todella vaikutti hyvin kielteisesti Kreikan talouteen. Puhe siis eurosta eroamisesta. Sitten sisäiset sisäinen devalvaatio ensimmäisessä hankkeessa ja ohjelmissa ei oikeastaan keskitytty tähän, mutta nyt siihen puututaan esimerkiksi 13 ja 14 palkkaan, pitäisikö niistä luopua. Aikaisemmin sanottiin, että näin ei pitäisi tehdä, koska se heikentäisi velan kestävyyttä, mutta mielestäni tämä olisi virhe, koska jos hintoja ja muuta ei mu- mukauteta, syntyy työttömyyttä. Eli tässäkin tehtiin virheitä. Painopisteissä on kuitenkin nyt ollut muutoksia ja viimeisimmät luvut osoittavat, että palkkoja on todella laskettu huomattavasti, samoin työkustannukset ovat vähentyneet huomattavasti tämä taustana. Tämä ei kuitenkaan selkeästi näy hinnoissa. Kustannukset laskevat, mutta hinnat pysyvät korkeina. Toisaalta tämä vaikuttaa sisämaan kysyntään, koska palkat laskevat, mutta tämä heikentää myös vientikykyä ja tämä heikentää kilpailukykyä. Eli on tärkeää, että tuotemarkkinoilla tehdään uudistuksia ja niin edelleen. Kilpailukyvyllä ja sääntelypolitiikalla pitäisi olla entistä merkittävämpi rooli tässä kaikessa. Tarvitaan asiantuntijoita, kuten Reichenbach ja komissio, jotta löydetään tarkkaan se, mitä pitäisi tehdä. Sitten tämä perusjäämän ylijäämä ja finanssipoliittinen sopeuttaminen. Sitä ei ole kaikilta osin tehty aivan niin kuin on toivottu. Tässä pitäisi poistaa tuottamattomia menoja ja nostaa sellaisia veroja, joista olisi vähiten haittaa kasvulle. Näin ei kuitenkaan Kreikassa aina tehty. Tämäkin on tietysti valtaisa pyyntö. Tässä pyydetään paljon. Ja tämä koskee myös muita talouksia. Usein leikataan sieltä, mistä se on helpointa, esimerkiksi tutkimus- ja kehityshankkeista. Ja taas nostetaan arvonlisäveroja ja muita tämänkaltaisia veroja, joita on helppo nostaa. Tarvitaan parempi verojärjestelmä, veroviranomaisten kapasiteettia, veron kantoon pitäisi myös parantaa niin, että myös varakkailta yrityksiltä ja talouksilta kannettaisiin entistä teho, tehokkaammin veroja. Kaikki nämä asiat eivät siis mitenkään toimi täydellisesti. Tämän voin varmasti täällä sanoa. Sitten yksityisestä sektorista ja siitä, auttaako se kylliksi. No, tämänkin osalta tilanne on huomattavasti parempi kuin viime vuonna tai vuosi sitten, mutta varmasti tarvitaan vielä paljonkin aikaa, jotta Kreikan vientitalous on taas hyvällä mallilla ja kasvua syntyy. Miksi yksityinen sektori on paremmassa jamassa? So you, the... niin, koska rahoitusolosuhteet ovat paremmat. Luottoa saa paremmin kuin vuosi sitten. Sitten kysymyksenne liittyen muihin maihin, tietyn kuiluun. E, minulla ei ollut aikaa puhua muista maista, mutta esimerkiksi ennusteet Kreikan kohdalla menivät todella pieleen. Ja samoin Irlannin kohdalla, tai siis Irlannin kohdalla näitä eroja ei juurikaan ollut. Kaikki toimi lähes yksi yhteen, mutta Kreikan tilanne oli varsin dramaattinen. Mitä tulee sitten vientiin? Se, mihin Reichenbach viittasi, siitä, että vuonna 2013 vienti elpyisi. No me katsomme koko ohjelma kautta. Ja sieltä näkyy, että tämän kauden aikana vienti on ollut todella heikoissa kantimissa, eikä vienti ole kohentunut mitenkään merkittävästi. Tällä hetkellä matkailuala on lähtemässä uuteen nousuun. Näin saattaa olla. Mutta ohjelmakauden aikana on selvää, että vienti ei ole lähtenyt eteenpäin. Kiitoksia, herra Wolf. Kiitos, että vastasitte näihin vaikeisiin kysymyksiin näin lyhyesti. Jos tässä nyt vilkaisen kelloa, meidän on päätettävä kokous kello 12.30, mutta haluamme kuitenkin antaa Jorgolle loppusanojen mahdollisuuden. Ole hyvä. 30 sek- sekuntia. Troikas. Troikan kertomuksessa on miinus kolme prosenttia yksityissektorin luototuksessa. Miksi väitätte tilanteen kohentuneen? Can you give 30 uh, second to one minute? No vastaisitteko vielä tähän lyhyesti, 30 sekuntia minuutti? I'm... I, th I think we're... No, meidän täytyy kuitenkin tunnustaa se, että korot ovat laskeneet luototuksessa. En tiedä, kuinka paljon se on kohentunut. Pikkusen, kun ylipäätään rahoitustilanne on kohentunut. Kun korot ovat laskeneet ylipäätään, mutta ei, en nyt halua sitä tähdentä sen enempää. Mr. Wolf. Kiitoksia kovasti Wolf ja muut puhujat. Nyt sitten esittelijämme Jorgo Hatsimarkakis. Um, first of all, thanks for being quite... Kiitos, Mihail. Kiitos siitä, että olette ollut näin selkeä sanainen. Troika on epäonnistunut oikeastaan kahdellakin tavalla. Tämä palaa kysymykseen demokraattisesta legitiimiydestä. Troika Komissio pikemminkin raportoi äh, vakausmekanismista ja äh, tämä ei ole enää ikään kuin valvonnan alaisena. Pitäisi raportoida parlamentille. Meillä on jonkinlainen varjohallitus ja kaikki piileskelevät toinen toisensa selän takana. Onko tämä IMFn tekosia, painostiko se, jotta saatiin tällainen päätös, äh, työryhmä vai troika vai keskuspankki siellä takana? Katon tässä myös Gresleä. vai onko kaiken takana saksalaiset, tämä saksalainen teoria? Reichenbachille kyllä pitää olla kiitollinen siitä, että hän tuli paikalle ja hän käsitteli tätä aihetta, suoriutui tehtävästä, mitä häneltä pyydettiin. Parlamentti on tässä nimenomaan valvojan roolissa. Teidän tiiminne tuli paikalle keskustelemaan meidän kanssamme. Olisin toivonut, että olisi tässä keskustelussa toimittu hieman avoimemmin, mutta kyllä tämä jonkinlainen alku on. No miksi se sitten on niin tärkeää? Tämä on tärkeää sen takia, että Euroopan unionin kansalaiset äh, menettävät luottamuksensa tähän hankkeeseen. Rahaa ei kasva puissa. Kun me käytämme rahaa, Kaiser, Eilasender, Toider, Skalakakis, joka vuosi Vastuuvapausmenettelyssä me ymmärrämme, että vaaroja on paljon, virheitä tapahtuu, erityisesti jäsenvaltioissa niitä tapahtuu, ja komissio ei riittävästi valvo järjestelmää. Me olemme muuttaneet jossain määrin tätä järjestelmää. Komissiolle on annettu välineitä, ja olen tyytyväinen että meidän tekemämme työn ansiosta tietyt jäsenvaltiot, esimerkiksi Romania, tulee tänne Brysseliin, että no missä ne rahat nyt ovat. Ja komissio toteaa, että raha ei tipu, koska ohjelma on keskeytetty parlamentin vaatimuksesta. Kyllä tämä toimii. Kreikan esimerkki ja Kreikka-työryhmä ei heijastele oikeastaan pelkästään Kreikan tapausta, aivan niin kuin Reichenbachkin totesi, tässä tapauksessa valtavat resurssit on annettu yhdelle jäsenvaltiolle, jotta jäsenvaltiota voidaan auttaa pääsemään tästä sotkusta. Kun puhumme aluepolitiikasta, kohesiorahastosta, ja e, tämä ei onnistu valtavilla rahasummilla, var- veronmaksajien varoilla, ei päästä tavoitteeseen, niin kyllähän tämä melkoinen sotku on. Tässä tapauksessa yritämme auttaa yhtä jäsenvaltiota toimimaan tehokkaammin, tulemaan tehokkaammaksi. Reichenbach totesi, että vuoden kuluttua, noin vuoden kuluttua olettaisimme, äh, toki meillä on nämä ikävät luvut, 27 prosenttia työttömyys, nuorisotyöttömyys 62 prosenttia, niin että nämä luvut laskisivat vuoden kuluttua ja äh, talous pääsisi tästä eteenpäin. Reaalitaloudessa tämä on se, mitä ihmisille, äh, mitä ihmiset näkevät. Reichenbach, nostan vain teidän kommenttianne tässä esille. Ettekö sanonut tätä? Aha. Structural change. Niin, rakennemuutos. Rakennemuutos. 32 kuukautta työryhmän työn alkamisesta. Tämä on tilanne. Meidän on ymmärrettävä, että me teemme tätä työtä Euroopan kansalaisten edun nimissä – Kenties työryhmä pitäisi nähdä niin, että sen pitää luoda työpaikkoja eikä vain vaihtaa tietoa jäsenvaltioiden kesken ja kokoustaa työryhmissä, ryhtyä konkreettisiin toimiin eikä vain julkaista raportteja niin, että sillä olisi todellinen merkitys. Muutos näkyisi kansalaisille Kreikassa. Hekin ovat veromaksajia. Haluaisin kiittää teitä Toireria myös äh, sihteeristöä siitä, että tämä tila, tilaisuus on järjestetty. Minusta tämä oli menestys. Kiitos. Kiitoksia kovasti, Jorgos Hatsimarkakis. Tunnemme sinut hyvin energisenä esittelijänä. Haluaisin kiittää puheenjohtajan ominaisuudessa kaikkia osanottajia, Reichenbachia, Stefanos Manosia, Poppensia, Stub Jörgensenia, Ben Knappen ja Guntra Wolfia. Ja kiitän myös Jorgo Hatsimarkakisia tämän kuulemisen valmistelusta. Me talousarvion valvontavaliokuntana käsittelemme nyt hyvin tärkeää aihetta, mutta ymmärrämme myös, että toimielimellisiä puitteita pitäisi muuttaa nykyiseltään – Tässä edelleen kaivataan toimia EUn tasolta ja liittyen siihen, mitä Wolf sanoi, budjetti vajetavoitteeseen päästiin. Se on tärkeä viesti. Eli tämä tavoite saavutettiin, mutta siitä jouduttiin maksamaan reaalitaloudessa ja muilla aloilla tietty hinta. Ja nyt pitäisi ehkä vielä pohtia, miten muilla aloilla voitaisiin auttaa Kreikkaa eteenpäin. Kiitoksia kovasti osallistumisesta ja toivottavasti keskustelua voidaan jatkaa toisaalla. Keskeytän tämän kokouksen iltapäivän asti. Silloin jatketaan. Kiitos.